Good afternoon, colleagues. I'm going to... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Aloitamme tämän kokouksen nyt, koska meillä on aika tiukka ohjelma iltapäivää varten, aika arkaluontoisia asioita ja myös äänestyksiä, joten aloitamme kokouksen nyt. Ensimmäisenä puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä on täällä sellainen kielijärjestelmä, jonka mukaan valitettavasti Maltan, Kroatian ja, ja kieli eivät ole saatavilla. Koordinaattorinen suosituksista, niissä oli yksi tärkeä, joka on tämä ensimmäinen kohta, joka koskee koordinaattorinen palautteen muistiota 23. lokakuuta niin sen vahvistaminen. Tänne on vihreät pyytäneet nimenhuuto äänestystä sen päätöksen mukaisesti, että ei järjestettäisi matkaa Unkarin. Tämä on kohta 2.4 koordinaattorin kokouksessa 23. lokakuuta. Tämä äänestys on tänään vartavalle kuusi. Äänestämme tästä samaan aikaan muiden äänestysten kanssa silloin, kun kaikki muistakin asioista todella äänestetään. Eli kysymys koskeeko, tukeeko valiokunta tätä koordinaattoreiden suositusta. Sitten Liben kalenteri ensi vuodeksi valiokuntakokouksia varten, mikäli vastalauseita ei ole, se on hyväksytty. Sitten delegoidut ja täytäntöpano säädökset 26. lokakuuta parlamentti sai komission täytäntöpano päätöksen luonnoksen koskien vuonna 2018 työohjelmaa ja oikeuksia tässä arvoja ja kansalaisuutta koskevan ohjelman rahoittamista ja myös perusasetus 1381-2013, joka koskee eh, oh, tätä oikeuksia tasa-arvoa ja kansalaisuuden ohjelmaan 2014-2020. Näiden täytäntöpano eh, säädösten eh, vastaanotosta pistettiin kaikille 27. lokakuuta. Mikäli teillä on vastalauseita, ilmoittakaa sihteeristöllemme ennen 10 marraskuuta. Sitten 27. lokakuuta Euroopan parlamentti sai delegoidun asetuksen 2016-1675, joka koskee sitä, että Etiopia lisättäisiin tähän riskimaiden luetteloon. Perussäädös on direktiivi 2015-849, niin se koskee maanrahanpesua ja terroristien rahoitusta. Tämä säädös. Siitä viestitettiin jäsenelle ja tässä on kuukausi aikaa tarkastella asiaa. Mikäli jäsenet haluavat esittää, esittää vastalauseita, olisi ilmoitettava sihteeristölle 15. marraskuuta kello 18 mennessä. Sähköinen koneäänestys alkaa tänään 17.45, joten toivon, että teillä on kortit valmiina. Nyt menemme ensimmäiseen esityslistan varsinaiseen kohtaan tänään, joka on kohta kolme, yksityisen suojan ensimmäinen vuotuinen tarkastelu. Tarkoituksena oli, että koordinaattorit olivat sitä mieltä, että, että oli hyvin tärkeää varmistaa se, että pysymme tässä tiukassa aikataulussa mukana. Meillä on nyt ensimmäinen vuotuinen tarkastelu. On tärkeää, että saamme tiedot siitä, mitä tapahtuu ja meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä komissiolle, joten olen oikein iloinen, että meillä on täällä tänään oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja Tiina Astola kertomassa nyt tilanteesta koskien Privacy Shield-järjestelyä. 18. lokakuuta komissio julkaisee. Eh, asia koskevan muistionsa, joka on toimitettu jäsenille. Eh, myöhemmin jäsen, joulukuussa tietosuojaviranomaiset toimittavat oman kertomuksensa. Nyt pyydän, että Astola kertoo meille lyhyesti asiasta ja sen jälkeen eh, jäsenet voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja halutessaan Nyt annan puheenvuoron Tiinalle. Olkaa hyvä, 15 minuuttia. Thank you very much. Uh, honorable members. Oikein paljon kiitoksia, arvoisat edustajat. Minulla on ilo ja kunnia keskusteillaan kanssanne täällä tästä ensimmäisestä vuosittaisesta tarkastelusta Privacy Shield-järjestelyyn liittyen. Tuomioistuin on ilmoittanut, että tietosuojan tason riittävyyttä koskeva päätös, sitä ei pitäisi vain kuopata, vaan Asia on tarkasteltava jatkossakin, joten komission on tarkasteltava säännönmukaisesti, ovatko riittävyyttä koskevat päätökset perusteltuja ja edelleenkin, ja on myöskin vuosittain tarkasteltava järjestelyn toimintaa. Me suhtaudumme vakavasti tähän tarkastelutoimintaan ja tämä tarkastelu perustuu syvältä luotaavaan tutkimukseen. Saanen korostaa, että työthän eivät alkaneet syyskuussa, syyskuussa, syyskuussa Washingtonissa, vaan me saimme tietoja erinäisiltä tahoilta, yrityksiltä, jotka ovat rekisteröityneet PREAS-järjestelmään, kansalaisjärjestöiltä, jotka antoivat tietoa siitä, miten järjestely toimii käytännössä, että myöskin yritystasolla ja miten viranomaistahot ovat toimineet. Me olemme keskustelleet asiasta lukuisten muidenkin sidosryhmien kanssa, myöskin tämän valtuuskunnan, valtuuskunnan kanssa, joka kävi heinäkuussa Yhdysvalloissa. Yhtä lailla olemme saaneet tietoa ja selvityksiä Yhdysvaltain toimivaltaisilta tahoilta. Saanen korostaa tässä yhteydessä, että vuosittainen tarkastus toteutettiin tiivissä yhteistyössä tietosuojaviranomaisten kanssa 21 työryhmän mandatin mukaisesti. Me olemme ennen syyskuista kokousta, kokoustaneet useamman kerran tarkastellaksemme näitä asiakirjoja valmistellaksemme tulevaa kokousta. Eri tahot kantoivat oman kortensa kekoon Washingtonissa oman asiantuntemuksensa pohjalta. Ja näiden vahvojen valmistelutöiden kautta tämä ensimmäinen tarkastelu oli todellakin hedelmällinen. Tämä tunnustettiin myöskin Yhdysvaltojen puolelta, eli että järjestelyä voidaan jatkaa tältä pohjalta. Yhtä lailla sanottiin Yhdysvaltojen viranomaisten puolelta, että äh, tätä työtä tulisi jatkaa tältä pohjalta. Eri viranomais, viranomaistahot, jotka ovat vastuussa kaupallisten ja hallinnollisten ö, toimialojen toteutuksesta, olivat tässä työssä mukana. Muun muassa oikeusministeriön tietoturvayksikkö, oikeusasiamies, kansallinen tiedusteluvirasto, yksityisyyden suojan ja kansalaisvapauksien valvonnasta vastaava lautakunta ja tiedusteluyhteisön valvontaviranomaisen toimisto. Me keskustelimme siis täytäntö, järjestelyn täytäntöönpanosta ja oikeuspääosaston puolelta ja artikla 29 mukaisen työryhmän jäsenet kävivät hyviä keskusteluja Yhdysvaltain kollegoiden kanssa ja asioiden käsittelyn jälkeen, siis yleensä saimme katsauksen tilanteeseen ja sitten keskustelimme hyvinkin yksityiskohtaisesti erinäisistä asioista. Kyse ei ole mistään muotoseikasta, jota alkuun monet pelkäsivät, ja se näkyy varmaan myöskin tästä itse kertomuksesta. Koska tämä nyt on ensimmäinen tarkastelu, niin minä uskon vakaasti siihen, että tämä on oiva esimerkki tuleville vastaavanlaisille toimille, ja saan nyt lyhyesti esittää harjoituksen liittyvät päätelmämme. Mitä tulee kaupallisiin osatekijöihin, niin mielestämme järjestelmä toimii hyvin. Yhdysvaltain viranomaiset ovat ottaneet käyttöön sellaiset järjestelmät ja välineet, joista sovimme jo viime vuoden puolella. Tässä huomioidaan kaikki tekijät, jotka liittyvät muun muassa sertifiointiin yrityksen osalta, vaatimustenmukaisuuden monitorointiin, valitusten käsittelyyn, ja täytäntöönpanomekanismien soveltamiseen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana Privacy Shield-järjestely oli sellainen, että yli 2400 yritystä olivat mukana järjestelmässä myöskin Yhdysvalloissa toimivien eurooppalaisten suurten yritysten tytäryhtiöt. Ja tällaisen alkuun lähtölaukauksen jälkeen Yhdysvalloissa on tehty kaikki sen hyväksi, että sertifiointiprosessi toimisi juohesti. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että kun nykytilannetta verrataan vanhan Safe Harbor-järjestelmään, niin kauppaministeriö tekee nyt enemmän sen hyväksi varmistaakseen, että toimivatko yritykset sertifiointikriteereiden täyttämiseksi. Mutta me toivomme, toivomme että valvonta- ja täytäntöönpanoon panostetaan jatkossa enemmän. Ja siksipä me olemmekin esittäneet lukuisia operatiivisia suosituksia, varsinkin jotta kauppaministeriö toimisi proaktiivisemmin ja tarkemmin myöskin sertifioinnin jälkeen. Ja mitä tulee hallinnon pääsyyn näihin henkilötietoihin, niin täytyy korostaa sitä, että uusi Yhdysvaltain hallinto on vahvistanut olemassa olevan sitoumuksen, joka tehtiin jo Obaman, Obaman hallinnon aikana varsinkin se vakuutus, että presidentillinen laki 28 ja siihen liittyvät täytäntöpanosäännökset jäävät voimaan, ja tämä on tietenkin kaiken A ja O, kun ajatellaan Privacy Shield-järjestelyn toimivuutta. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että PPD 28 määräyksiä sovelletaan kaikkiin Yhdysvaltain tiedustelutoimintaan riippumatta siitä, mikä viranomainen ö, tätä toimintaa toteuttaa. Tämän tarkastelun aikana saimme selvityksiä erinäisiltä tahoilta ja ne vahvistavat sen, että kun teimme riittävyyttä koskevan päätöksen, että toimet ovat edelleenkin tarpeellisia. Kaikki Yhdysvaltojen mm, viranomaisten mm, pääsy eurooppalaisien henkilöiden tietoihin on perustuttava aina tarpeellisuuteen. Mutta kyse ei ole ainoastaan laillisesta ja juridisesta vaatimuksesta, vaan se näkyy myöskin ruohonjuuritasolla, kuten kertomuksesta on luettavissa. FISAN määräyksessä ja muissakin yhteyksissä on vahvistettu se, että tietojen kerääminen ja käyttö ei toteudu syrjivällä tavalla ja yleisiä periaatteita käyttöön. Meidän täytyy tietenkin pysyä tarkkana ja katsoa, miten tilanne kehittyy tästä eteenpäin. Eli meidän työmme ei siis pääty tämän tarkasteluasiakirjan julkaisemiseen. Tämä pätee erityisesti jo mainittuun FISAn määräykseen 2700 kakkosen, jonka mainitsin äsken. Ja tietän, että varmaan sen, että Yhdysvaltain kongressi paraikaa keskustelee siitä, myönnetäänkö 702 jatkoaikaa, koska sehän vastaa ulkomaisen tiedustelut toiminnan toteuttamisesta. Kertomuksessa me todetaan, että kongressi voisi tässä yhteydessä tarkastella sitä, että miten toimitaan PPD 28 osalta varmistaaksemme suojan tason riittävän mm, korkeuden. Ja mielestäni olisi hyvä silloin, kun te olette kongressin edustajien yhteydessä, että ottaisitte tämän samaisen asian esille. Ja sitten vielä lopuksi oikeusasiamiehen kantaan. Tällä hetkellä oikeusasiamiehen virka on vasta väliaikainen, virka ei ole siis täytetty, ja tämähän on yksi keskeisimmistä huolenaiheista, joka tuli esille silloin, kun valiokunta kävi Yhdysvalloissa viime heinäkuussa että varmaan sen, että monet Yhdysvaltain hallinnon nimittämismenettelyt ovat olleet aika lailla hitaita. Mutta väliaikainen osia, oikeusasiamies voi toimia sataprosenttisella teholla, mikäli eurooppalaiselta taholta esitetään jotakin valituksia järjestelyyn liittyen. Tarvittavat menettelyt on otettu käyttöön varmistaaksemme, että oikeusasiamies on riittävän riippumaton ja että varmistetaan oikeusasiamiehen yhteistyö riippumattomien viranomaistahojen kanssa silloin, kun riitoja lähdetään ratkaisemaan. Ja me olemme tyytyväisiä myöskin siihen, miten oikeusasiamies ja 29 artiklan mukainen työryhmä ovat tehneet yhteistyötä työtä. Tämä, tämän tyyppinen yhteistyö ratkaisee sen, miten järjestely jatkossa, jatkossa toimii. Ja me toivomme, että Yhdysvaltain hallinto tekee kaikkensa, jotta tämä väliaikainen virka saataisiin vakinaistettua. Ja tämä olisi selkeä viesti siitä, että Yhdysvallat on sitoutunut sekä poliittisesti että muutenkin tähän äh, Privacy Shield-järjestelyyn. Kuten kertomuksesta voitte lukea, niin vastaavanlaiset huolenaiheet liittyvät myöskin muihin virkoihin, muun muassa Privacy Shield neuvoston liittyen. Me tulemme jatkossa tekemään yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa suositusten täytäntöön jotta järjestely toimisi jatkossa vielä paremmin. Mikäli suosituksia ei panna täytäntöön, tai jos Privacy Shieldin pohjaa lähdetään vesittämään, niin komissio tekee uuden arviointinsa tilanteesta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Lopuksi haluaisin korostaa vielä sen verran, että komissio on sitä mieltä, että tarkasteluhanke oli erinomainen esimerkki siitä, miten yhteistyötä unionin sisällä voidaan toteuttaa. Euroopan parlamentti on omalta osaltaan osallistunut tähän työhön huhtikuisella tarkas päätöslauselmatekstillä. Lisäksi teidän tapaamisenne Yhdysvaltain kollegoiden kanssa osoitti, miten tärkeästä asiasta on kyse, ja tämä oli tärkeä viestin näinä muutoksen aikoina Yhdysvalloissa ja tämä on ollut meidän tarkastelutyötämme silmällä pitäen arvokasta työtä ja me olemme tarkkaan tehne, tarkastelleet myöskin, miten tietosuojavaltuutetut ovat voineet toimia. Nämäkin tulevat arvioimaan työtä itse ja kuten Jurova Washingtonissa totesi, niin tämä on ollut oiva esimerkki eurooppalaisesta yhteistyöstä. Eli komission jäsen Jurova ja me hal, minäkin haluaisimme jatkaa tätä yhteistyötä ja mielenkiinnolla jään nyt odottamaan teidän kysymyksiänne ja kommenttejanne. Um, Kiitoksia. Rova Astola. Jotkut koordinaattorit eivät ole nyt paikalla, joten lähden tästä listasta saman tien eteenpäin. Haluaisin pyytää kahden minuutin puheenvuoroja korkeintaan, koska meillä on seuraava esityslista kohta kello 16. Voimme ottaa lisää kysymyksiä, mikäli aikaa riittää, mutta en haluaisi, äh, niin haluaisin ehkä kuulla myös vastaukset kysymyksiin. Aloitan tästä ja sen Bonista, olkaa hyvä. Thank you very much and thank you very much. Kiitos. Kiitoksia kaikista niistä onnisteluista, joita olette tehneet Privacy Shield-järjestelyn täytäntöön vanhuksia. Kiitos myös tämänpäiväisestä. Olemme saaneet oikein hyviä suosituksia. Tilanne on selkeä ja suosituksesta on varmasti hyötyä. Muutama kommentti näistä suosituksista. Ensinnäkin tiedotus, tietoisuuden lisääminen, miten voimme suojella EUn kansalaisia. Mikä on komission suunnitelma siitä, miten yhdessä voimme lisätä tietoisuutta näistä kysymyksistä ja tarjota Euroopan unionin kansalaisille enemmän tietoa näistä kysymyksistä? Toiseksi, miten arvioisitte mahdollisuutta nimittää Privacy Shield asiamiehen? Sehän on mukana näissä suosituksissa. Viranomaisten tulisi tällainen nimitys tehdä Tämä on Privacy Shield-järjestelmässä yksi keskeisistä kohdista. Milloin katsoisitte tämän olevan mahdollista? Lisäksi, miten arvioisitte tilannetta, joka ei näytä meidän mielestämme niinkään hyviltä, kun ajatellaan eurooppalaisia kansalaisia? Yhdysvaltain yritykset julkisesti, esittävät tietoja sertifioinnin yhteydessä, mutta tätä prosessia kuitenkaan ei ole viety loppuun. Listaa ei vielä ole saatu valmiiksi. Meidän tulisi painostaa kollegoitamme Yhdysvalloissa ja myös yhdysvaltalaisia yrityksiä, jotta ne eivät käytä väärin eurooppalaisia, eurooppalaisten käyttäjien tietoja. Ja sitten loppuun vielä Mainitsitte 702 osan käytön VISA-säädöksessä, joka liittyy ulkomaan tiedusteluun. Eli mihinkä suuntaan tämä mahtaa kehittyä ja miten sitä sitten täydennetään tai mikä tulee olemaan lopputulos tälle ratkaisulle. Ja aivan viimeinen kommentti liittyy valvontaelimen toimintaan ja siihen, miten suhtaudumme näihin puuttuviin nimityksiin. Sehän on hyvin tärkeää. Kiitos siis vielä kerran ponnisteluistanne. On aivan selvää, että meidän osapuolemme tekee kovasti työtä, mutta kollegoita Yhdysvalloissa ei ole niinkään helppoa painostaa. Työ on käynnistynyt, mutta kysymyksiä on vielä paljon. Kiitoksia. Pyytäisin että pidättää tämän kahden minuutin edustaja Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia tästä alustuksesta. Valitettavasti en voinut sitä aivan kokonaisuudessaan kuunnella, mutta kun kuuntelin, en muistin, ja tämä liittyy myös kertomukseen, jonka luin, muisten keskustelun, joka koski Safe Harbor-ohjelmaa. Tuolloin vuosia esitimme kritiikkiä ja komissio esitti vuosittaisen kertomuksen ja arvioinnin ja totesi, että onhan täällä jotenkin ongelmia, mutta pääsimme kuitenkin eteenpäin, kaikki paranevat. Tätä kuuntelimme vuosia ja loppujen lopuksi tarvittiin kuitenkin tuomioistuimen päätös ennen kuin järjestelmä saatiin romutettua. Jos nyt menisimme, menisin yksityiskohtiin tässä kertomuksessa, näemme, että täällä on samoja ongelmia, joita oli Safe Harbor-ohjelmassa myös. Ja nämä ohjelmat ovat täällä edelleen. Privacy Shield-järjestelyssä. Esimerkiksi kun katsotaan näitä tilanteita, joissa jotkut yritykset ei, ikään kuin esittävät olevansa osa tätä ohjelmaa, mutta eivät koskaan pyydä pääsevänsä osa, osaksi, eivätkä ole tehneet tiettyjä tarkistuksia, mutta käyttävät kuitenkin sertifiointia omilla internetsivuillaan. Tai kun ajatellaan näitä säännönmukaisia tarkastuksia, niin mä näe täällä ainoastaan ongelmia, vaan näemme täällä samat ongelmat, joita oli jo vuosia esillä Safe Harbor-ohjelmassa. Miksi uskotte, että nyt todella voimme mennä eteenpäin tässä asiassa? Mitä suunnitelmia komissiolla on ja onko teillä mitään konkreettisia merkkejä Yhdysvaltojen puolella, millä tavalla ne aikovat työtään tässä laajentaa? Ja toinen asia, joka täällä mainittiin, koskee tätä oikeus asiamiestä ja PCLOB lautakuntaa. Meillä on Washingtonissa edustusto ja sielläkin jo mainitsi, tai meillä oli matka sinne Washingtoniin, silloinkin muistutimme, että lautakunnasta puuttuu muutamia henkilöitä. Nyt on kulunut kuukausi ja samat ongelmat ovat edelleen olemassa. Onko teillä mitään konkreettisia merkkejä Yhdysvaltojen puolella? Millä tavalla, miten, missä vaiheessa tilannetta aiotaan sieltä käsin parantaa? Mm minä en haluaisi, että vuoden päästä palaan tänne ja saan aivan samat ongelmat eteen jälleen. Kiitoksia sitten edustaja Intervelt. Ähm, Kiitoksia ja kiitokset teille, Rova Astelo, tästä alustuksesta, mutta kollega Sipelin tavoin minäkään en ole vakuuttunut tilanteesta. Tämä muistuttaa kyllä Safe Harborin ympärillä käymäämme keskustelua ja nyt keskustelemme tästä täytäntöönpanoon liittyvästä kertomuksesta. Kyse on järjestelystä, joka minun mielestäni ei ole vielä aivan täysin vedenpitävä. Pian käy ilmi, joudutaanko tätäkin asiaa loppujen lopuksi puimaan käräjillä. Mitä tulee b kloppiin PC-lopin, niin siihen liittyy ongelmia. Oikeusasiamiestäkään ei ole vielä nimitetty, vaikka nyt on kulunut kymmenen kuukautta siitä, kun uusi hallinto on aloittanut työnsä. Te olette sanoneet, että, tai sanoitte, että järjestelmä ikään kuin junaa paikoillaan, mutta mehän olemme nähneet, että monet ihmiset ovat saaneet kenkää ja uusi on nimitetty paikalle ja nyt ihmetyttää, että miksi tätä asiaa ei ole komission puolelta lähdetty ponnekkaammin perään kuuluttamaan. Lisäksi olette sanoneet, että te toivotte, että FISAN 702 vahvistaminen joka olisi minun mielestäni dramaattinen. Te sanoitte, että se olisi oiva mahdollisuus tilanteen vahvistamiseksi. Uskotteko todellakin, että nykyhallinnossa tämä voisi tapahtua? Sillä totta puhuen kyse on järjestelystä, joka perustuu pitkälti vakuutuksiin ja hallinnon selvityksiin, joka kuitenkin käyttää pitkälti vaihtoehtoista todellisuutta hyödykseen, niin viittasitte siihen, että valituksia ei ole esitetty juuri laisinkaan. No syynä on varmaan se, että tällaista valitusmekanismia on olemassakaan. Ja mistä he valittaisivat? Se, että NSAlla on tietoa heistä käytössään. No mistä he voisivat sen tiedon saada? tämä valitusjärjestelmä ei ikinä tule toimimaan. Miten voi valittaa jostain, josta ei ole edes tietoinen? Joten uskon edelleenkin, että tämä järjestely ei ole vedenpitävä ja täytäntöönpano on vielä puutteellisempi. Te itse sanoitte, että laskette parlamentin varaan, että me teidän tukena olisimme silloin, kun esitätte vaatimuksia Yhdysvalloille. Mehän toivomme, että komissio vaalii perustamissopimuksia, mutta komissio ei ole näin toiminut, joten älkää pyytäkö meiltä tukea, vaan tehkää tehtävänne kansalaisten oikeuksien va- varmistamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Boss. Vielen Dank. Ähm, paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia teille rouva Astola. Niin, Kiitokset myöskin teille, Rova Astola, tästä selvityksestänne. Mielestäni on jo hyvä asia, että ylipäätään tällainen tarkastelu toteutetaan. Sellaistahan ei Safe Harborin yhteydessä toteutettu ainakaan aikataulun mukaisesti. Eli tarkastelu on toteutettu ja ajatuksena, perimmäisen ajatuksena oli aina se, niin ilmeisesti, tuleeko tulkkaus perille? Niin, ajatuksenahan oli se, että Näistä kokemuksista opitaan ja korjataan mahdolliset puutteet ja kehitetään järjestelmä. Siitähän lähdettiin liikkeelle. Kyllä minä uskon, että kun puhutaan näistä tietosuojakysymyksistä yhdysvaltalaisten kumppaneiden kanssa, niin minä uskon, että me olemme saaneet siellä myöskin eräänlaisen äh, uudenlaisen ajatusmallin aikaiseksi myöskin poliittisella kentällä. Mutta huonona asiana pidettäköön se, että oikeusasiamies on edelleenkin väliaikainen. No tietenkin tehtäviä hoidetaan väliaikaisenkin viranhaltijan toimesta, mutta eihän siinä ole mitään järkeä, jos asiasta vastaa aina joku vain väliaikaisesti, eikä siten olisi niin sanotusti täysillä mukana. Seuraavanlainen kysymys. Onko konkreettisia valituksia ylipäätään esitetty? Eli onko tätä järjestelyä testattu? Onko siis tapauksia, joiden valossa voidaan katsoa, miten tämä järjestely toimii ja jonka pohjalta voitaisiin arvioida, onko järjestelyssä jonkinlaisia puutteita, joita pitäisi lähteä korjaamaan. Lisäksi herää kysymys sen suhteen, että minkälaisia kehitysehdotuksia tältä pohjalta voidaan esittää. Tietenkin Trumpin hallinto ei ole täyttänyt kaikkia avoinna olevia toimia ja virkoja, mutta kyllä meidän täytyy todeta, että silloin kun kyse on transatlanttisesta tietojen siirtämishankkeesta, niin se kyllä on edellyttää virkojen täyttämistä. Ainakin jos katsotaan meidän tilannettamme, niin jos me emme toimisi vaatimusten mukaisesti, niin kyllähän siihenkin pitäisi välittömästi puuttua. Eli kyllä Yhdysvalloissakin pitäisi toimia, kuten on yhdessä sovittu. Eli keskeisin kysymys on se, että onko valitusprosessia käynnistetty laisinkaan ja jos, niin minkälaisia. Kiitoksia. Thank you. And finally... Kiitoksia ja lopuksi edustaja Sargentini. I'll, I'll keep it. Kiitos puheenjohtaja, puhun lyhyesti. Kollegat ovat jo esittäneet samansuuntaisia kommentteja. Ensinnäkin tietosuoja valtuutettu Yhdysvalloissa, onko kyse tilapäisestä virasta. Hän oli todennut vieraileville, että hän ei ole tilanteesta perillä. Sitten kollegat mainitsivat, että PCLOB ei ole täysin toimintakykyinen, kun ajatellaan avoin olevia tehtäviä virkoja. Onko riittäviä valitusmahdollisuuksia, muutoksenhakumahdollisuuksia eurooppalaisille kansalaisille? No ei ole. Kyse on safe harborista jälleen kerran. Sehän pohjautui keskinäiseen luottamukseen. Me havaitsimme, että keskinäistä luottamusta ei ole. Safe harbor sitten mureni ja se korvattiin privacy shieldillä. Me myös tiedämme, että Irlannin korkein oikeus antoi toisessa tapauksessa tuomion siitä, että täytyy kääntyä Luxemburgin tuomioistuimen puoleen. Ja sitten päädyttiin samaan tulokseen kuin Schrems-tapauksessa, eli, eli päädyttiin Luxemburgin käsittelyyn ja nyt odotamme päätöstä sieltä. Eli missä me sitten olemme vuoden kuluttua? Käykö taas niin, että Privacy Shield revitään kappaleiksi aivan niin kuin kävi Safe Harbor-järjestelylle – Tämä on ikään kuin tällaista optista toimintaa. Tällä välin mikään ei ole kansalaisten näkökulmasta muuttunut, eikä mikään ole ö, teknologiateollisuudessa Yhdysvalloissa muuttunut, kun ajatellaan, miten Euroopan unionin kansalaisten dataa käsitellään. Vihreät ovat vakavasti huolissaan. Me emme halua nähdä jatkossa jälleen uutta uudelleen myllerrystä Safe Harborin tyyliin, niin että kansalaisten Mm, tilanne ei oleellisesti paranisi. Kiitoksia. Tässä olivat äh, puhujat. Minä haluaisin vielä esittää yhden lisäkysymyksen. Kun vastaatte kollegoille, niin voisitteko myös vastata siihen, onko tässä nyt jonkinlainen kuilu, kun ajatellaan oikeuden täytäntöönpanoa, ja jos vaikka minä lähetän tietoja Facebookiin, niin onko tässä vielä tällainen lain täytäntöönpanoon liittyvä ongelma? Mitä komissio tekee? Mitä se tutkii tätä tilannetta koskien lain täytäntöönpanoon pääsyä ja safe harbor. How, how are things better? Niin, että viranomaiset saisivat näitä asioita käyttöön. Voitaisinko tätä myös käsitellä, koska sitä selvästikin kysyy, kysytty. Me, meillä on neljän asti aikaa tässä. Thank you for the question. Some... Kiitoksia näistä kysymyksistä. jotka tulivat hyvin yleisluontoisia, toiset konkreettisempia. Voisin aloittaa aivan peruskysymyksistä. Onko tämä nyt Safe Harbor jälleen kerran Tietenkin eh, teimme tämän parissa työtä komissiossa. Meillä, näillä oli Safe Harbor-päätös edessämme. Ja kun analysoimme eh, sitä, mitä Yhdysvaltojen lainsäädännössä todetaan esimerkiksi tietojen, tietoihin pääsystä, niin meillä oli Safe Harbor eh, taulukko edessämme ja valmisteluissamme Safe Harborin osalta vastasimme moniin kysymyksiin, joten en ole yhtä mieltä siitä, että tämä olisi nyt aivan sama asia kuin aikaisemmin, mutta tämä oli todella yleinen huomio. Nyt haluaisin mennä näihin eri kysymyksiin ja esittää konkreettisempia vastauksia. Ensinnäkin tästä valistuksesta tietenkin ensi keväänä ja jo nyt teemme paljon työtä yleisen tietosuoja-asetuksen osalta ja valistusta sen osalta tehdään, kun ihmiset ymmärtävät, mitä heidän oikeutensa ovat myös Euroopassa. Selkeämmin he ymmärtävät, että, että saattaa olla ongelmia niiden tietojen osalta, jotka lähtevät Yhdysvaltoihin. Ja tässä koko tämä Privacy Shield-kysymys tulee helpommin ymmärrettäväksi. Tähän liittyy myös mahdollisuus lisätä tietoisuutta. Tässä tietenkin DPA ovat kaikkein lähimpänä eh, tätä asiaa ja varmasti tulemme tekemään työtä näiden DPAiden eli tietosuojaviranomaisten kanssa. Joten kun ajatellaan, että yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan ja ja sitten toisaalta työ, tietosuojavaltuutettujen kanssa varmasti lisäävät valistusta. Sitten tästä mm, oikeusasiamiesasiasta, tietenkin tästä olisi puhuttava Yhdysvaltojen äh, hallituksen kanssa. Emme voi tietenkään painostaa Tätä voimme tietenkin yrittää heitä mennä äh, eteenpäin. Olemme todenneet usean kertaan, että tämä on ongelma ja että parlamenttikin on tämän ongelman ottanut esille – ja tarkastelussa tietenkin tuomme tämän asian merkittävänä ongelmana esiin. Samanaikaisesti uskon kuitenkin, että saimme vakuutuksia koskien niitä menettelyjä, jotka on otettu käyttöön niin että, että oikeusasiamies, virkatekeväkin oikeusasiamies voi todella tehdä työtä. On hyvin merkittäviä tapoja, joilla hän voi tehdä työtä no, tietosuojavaltuutettujen kanssa Euroopassa ja on tapoja, joilla kansalaiset voivat esittää valituksia, mutta on myös hyvin tärkeää, kun ajatellaan tätä yhteistyötä tarkastajien välillä Eh, eri viranomaisten ja tiedusteluviranomaisten välillä. Tietenkin aina voidaan sanoa, että tässä viranomaiset eh, puhuvat eh, toisen maan viranomaisille, mutta uskon, että minunkin voivat tätä asiaa arvioida ja ja tiedän kuinka vakavasti nämä ihmiset ottavat heidän työnsä ja nämä tarkastajat selvittävät ihmisille oikeuksia, kuinka näitä tietoja voidaan saada. Ja tästä puhutaan tuolla tiedusteluyhteisössä myös ja, ja näistä menettelyissä, menettelyistä myös. Sitten äh, täällä oli kysymys, joka koski varmentamista ja sitä, että joillakin yrityksillä verkkosivuilla esitetään, että nämä olisivat Privacy Shield-yrityksiä, vaikka eivät ne ole vielä läpäisseet varmennusmenettelyä. Teimme selväksi sen, että ei pitäisi olla eroa sen osalta, minkälainen on yrityksen verkkosivusto ja minkälainen on sitten varmennettujen yritysten luettelo kauppaministeriössä. Haluaisin todeta, että tämä on kuitenkin eri asiaa jos nyt ulkopuolelta sanotaan, että minä olen Privacy Shield-yritys, vaikka emme ole, emme, en olekaan varmennusta hakenut. Käsittääkseni siellä ymmärrettiin kyllä meidän huolemme näistä eroavaisuuksista ja uskomme, että tämä on muuttumassa. Siellä on aika, en, aika vakavasti otettava menettelyt myös IT-puolella otettu käyttöön tärkein asia oli kuitenkin se, että totesimme, että nyt olette tätä järjestelmää rakentamassa, mutta mitä tulevina vuosina pitäisi tehdä? Tulevina vuosina pitäisi toimia proaktiivisesti valvontapuolella. Nyt eh, heillä on tietenkin ollut valtavasti työtä näiden varmennushakemusten parissa. Sitten esitettiin kysymys tästä 7.2 asiasta. Tiedämmekö, mitä sille tapahtuu? No, me emme, meillä ei ole takapakki päälle, emmekä usko, että Yhdysvallat ovat nyt menossa tässä takapakkia. Ymmärsin, että, että 702 pidettäisiin kiinni. Sitten kysyttiin sitä, onko niin, että tämä presidentin määräys PPD 28 ja siinä olevat takkeet, tulevatko ne sen lisäksi, niin en usko, että näin voitaisiin vielä todeta. Se olisi tietenkin hyvä asia. Sitten tästä PC lobista, tästä lautakunnasta. Meille, meille lautakunnan yksi viidestä ainoa jäljellä oleva lautakunnan jäsen tästä esitti hyvin vakavasti otettavan esityksen ja hän totesi, että vaikka hän on nyt ainoa jäsen, niin kaikki kaikki se työ, joka tehtiin ennen kuin viime keväänä muistaakseni menetettiin päätösvaltaisuus, niin kaikki muut aloitteet voivat mennä eteenpäin. Nyt ei kylläkään enää voida ryhtyä uusiin aloitteisiin. Presidentti Trump on nimittänyt puheenjohtajan, mutta se edellyttää vielä senaatin hyväksynnän. Joten kyllä minun nähdäkseni tämä asia on menossa eteenpäin. Sitten vielä Safe Harbor, samat ongelmat todettiin täällä. No, tähän jo osittain vastasin. Täällä todella jotkut yritykset antavat ymmärtää olevansa Privacy Shield yrityksiä olematta sitä kuitenkaan. Suosituksissa todettiin, että tarvitaan lisää proaktiivisuutta ja mielestäni nyt on erilaisia mekanismeja tietotekniikan kautta ja näin voidaan todella katsoa, hyödyntävätkö jotkut ja yritykset tätä mahdollisuutta niin ilman, että niillä on varmennusta. Ja sitten tähän asiaan voidaan puuttua. Nyt en ymmärräkään omaa käsialaani tässä. How, I guess it was about how, uh, how we can believe that US Tämä varmaankin koski sitä, kuinka voimme kuvitella, että yhdyskunnat jotenkin eri tavalla toimisivat tässä asiassa kuin Safe Harborin kohdalla. No, koko se tosiasia, että, että tämä Privacy Shield on, perustuu Safe Harborille, Äh, merkitsee, että katsomme tätä nyt eri tavalla ja me käymme tässä vuoropuhelua myös korkean tason viranomaisten kanssa Yhdysvalloissa ja se osoittaa, että tunnustetaan Yhdysvaltojen puolella, että mikäli tämä ei nyt onnistu, niin voimme palata heidän luokseen ja kysyä lisää. Ja jos ei se vieläkään toimi, niin sitten myödetään johtopäätökset. Tämä ei ole mikään asia, joka on joka on nyt ikuisuuksiksi päätetty. Onko tämä sitten Schrems pitävä vai ei? En nyt mene tähän. Se nähdään piakkoin. Uskon, että Yhdysvaltojen tekemä työ täytäntöönpanon osalta on kuitenkin vakavasti otettavaa. PC Globin jo vastasin. Sitten näistä nimityksistä. Nimityksiä tosiaan on Yhdysvalloissa ollut runsaasti. Tapasin het- vähän aikaa sitten luvun, jonka mukaan 500 henkilöä ei vielä olisi nimitetty hallituksessa. Käsittääkseni tämä luku on vähentynyt, mutta erityisesti State Department puolella tilanne on vaikea nimitysten osalta. Me toki voimme tässä heitä yrittää painostaa. Sitten tämä 702 kongressi tekee päätöksen siinä asiassa. Valituksia ei vielä ole tullut oikeusasiamies asiassa. Olemme hyvin selkeästi kysyneet, mitkä ovat menettelyt, onko heidän mahdotonta käsitellä näitä valituksia? Pitäisikö olla jonkinlaisia, eh, onko tulossa valituksia hyvin pian? Mehän kyllä näimme, että rakenteet ja mekanismit ovat paikalla samoin, ykä, samoin, samoin yhteistyökäytänteet eh, erityisesti päätarkastajan kanssa – Olemmeko nähneet sitten kehitystä, selkeä kehitystä sen tässä oikeusasiamies nimitysasiassa. Tästä voin aika vähän sanoa sen lisäksi, mitä olen jo täällä sanonut. En usko, että kyse siitä, etteikö Yhdysvallat ymmärtäisi, kuinka tärkeitä nämä datavirrat ovat. Olemme todella nähneet, kuinka vakavasti siellä hallinnoidaan näitä sertifiointeja ja valvotaan täytäntöpanoa. Uskon, että tämäkin on osoitus siitä, että Yhdysvaltojen puolella ymmärretään, kuinka tärkeää tämä asia on ja kuinka tärkeää on, on saada tämä valmiiksi. Schrempsistä vielä. Tämä varmaankin koskee standardilausekkeita ja, ja, ja takkeita, jotka liittyvät hallitusten pääsy, pääsyyn näihin tietoihin. Sitten vielä, sitten vielä kysymys näistä äh, lainvalvontakysymyksistä. Eli jos minä lähetän tietoja Facebookiin, niin äh, Yhdysvaltojen viranomaisilla on siihen pääsy ja komissiokin voi tätä katsoa. Kysyn todella näistä lainvalvontaviranomaisten toiminnasta. Yeah, um, so maybe I can, can say a few words about that. Kenties voin sanoa tästä joku sen sanan. Olemme analysoineet kysymystä varsin yksityiskohtaisesti kysymyksen yhteydessä viime heinäkuussa oikeusministeriön kanssa. Kyse on tietystä rajoituksesta ja aivan erityisesti siitä, mitä havaitsimme vaatimusten suhteen Kyse on esimerkiksi perusteista, joita annetaan tietyille tutkimuksille tiettyjen epäiltyjen suhteen ja mitä havaitsimme mahdollisista valituksista, muutoksenhakumahdollisuuksista, oikeussuojakeinoista. Tämä on täysin linjassa suhteellisuusperiaatteen kanssa, jota täytyy noudattaa tässä yhteydessä. Tämä on myös vahvistettu viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tässä hiljan näimme myös parannusta tapahtuneen, kun on näitä niin sanottuja gag-määräyksiä. Nämä ovat määräyksiä yrityksille silloin, kun ne saavat määräyksen julkaista tietoa, paljastaa tietoja on edelleenkin mahdollista vaatia sitä, että nämä yritykset eivät informoi yksilöä sen takia, että rikos, oikeudellinen tutkimus vaarantuisi muutoin. Tästä on annettu myös ohjeistusta, eli mahdollisuus rajataan. Ja tämäkin on hyvä kehitystä aiheessa. Nyt on siis esitetty vaatimus säännönmukaisesti tarkastella uudelleen tätä tilannetta ja rajata todella näitä mahdollisuuksia vain minimiin. Kyse on turvalausekkeista, vaatimuksista, joita olemme tässä päätöksessä analysoineet. Toteutuuko riittävä suojan taso? Ja meidän mielestämme riittävyyden kynnys ylitetään. Ja vielä sananen, jos sopii. On, on FISA. Aivan lyhyesti sanoi puheenjohtaja FISAan liittyen. Mielestämme hyvin tärkeää on se, että Privacy Shield-järjestely on avannut nyt viestintäyhteyden näistä asioista. Aiemminhan ei ollut niin, että voitiin käydä NSAn kanssa keskusteluja, joita nyt olemme Privacy Shield-neuvottelujen yhteydessä käyneet ja tämän vuosikertomuksen yhteydessä käyneet. Kyse on myös oikeusministeriön tiedusteluyksikön puheenjohtajasta, joka on käynyt keskusteluja meidän kanssamme ja tämä on huomattavaa kehitystä. Sitten 702 ja FISA. Tällä hetkellä on käsittelyssä useita ehdotuksia. Ei niin, että heikennettäisiin tai otettaisiin takapakkia. Nyt ei ole yhtään sellaista ehdotusta käsittelyssä, jotka laajentaisivat tiedusteluvaltuuksia. Yksi ehdotus on tehty ja se liittyy määräyksen äh, soveltamisalan laajentamiseen. Meillä on niin sanottu Liberty lakiluonnos, jossa on lukuisia suojalausekkeita ja ne kattavat myös ulkomaalaiset. Kongressin jäsenet ovat äh, tällaisen ehdotuksen tehneet lainsäädäntöhankkeeksi. Tätä meidän tulisi tukea ja toivoisimme, että myös parlamentti tukisi tätä hanketta. Kiitoksia. Intervelt, aivan lyhyt täydentävä kysymys. Sanoin kyllä, että siihen mahdollisuus hyvin lyhyesti. I, contrary to... Niin toisin kuin mitä sanoitte, niin mielestäni tästä ei ole hyötyä. Mielestäni tämä on pelkkää byrokratiista höpötystä. Haluaisin vain kuulla teidän suustanne, että milloin mielestäni raja tulee vastaan. Tämähän hyväksyttiin vuonna 2016 vanhan hallinnon aikana. Oikeusasiamiestä ei ole nimitetty, PC-lobia ei ole olemasta. Ja oletteko vakuuttuneita, että tämä yksi ainokainen toimia on hyvä, mutta PC-lobia ei ole vielä olemassa, eikä oikeusasiamiestäkään. Eikö näin? Ja te vain uskotte presidentin ja hallinnon vakuutteluihin, joihin ei voi luottaa. Eli milloin komission mitta tulee täyteen? Miten pitkään te kestätte tätä? Sillä kysehän on komission päätöksestä. Ei tämä ole mikään sopimus, vaan komission päätös. Te, jos hyväksytte tämän, niin kyllä teette kansalaisille karhun palveluksen. Nyt pitää vaatia yhdysvaltalaisilta, että he toimivat sopimusten mukaisesti. Ei tämä ole huvittava asia, ainakaan minun mielestäni. Thank you. Major point, Sophie. Kiitoksia. Tämä oli tärkeä asia, Sofi. Vielä viimeinen puheenvuoro teille, olkaa First of all, I would like to say... Ensin haluaisin sanoa, että PCLOB on olemassa. Kyse ei ole pelkästään sen jäsenistä, he tekevät työtään, seuraavat lainsäädännön etenemistä. Tämä työ siis etenee yhdellä jäsenellä. Julkaisut voidaan julkaista, raportointia tapahtuu, eli PCLOB kyllä on olemassa ja toimii. Puheenjohtaja on nimitetty, niin kuin sanoin. Tämä on yksi askel päätösvaltaisuuden suuntaan. Näin ollen sanon, että kyllä elin on olemassa. No sitten tietosuoja valtuutettu. vaikkiin hän on virkaa tekevä, niin kuitenkin hänellä on tämä kaikki viranhaltijan velvollisuudet ja mahdollisuudet. Mitään valituksia toistaiseksi ei ole tehty. Kun ensimmäinen valitus tehdään, niin sitten näemme, toimiiko järjestely vai ei. Uh, Suuret kiitokset tapaamme komission jäsenen ensi viikolla tai ainakin 21. marraskuuta viimeisten. Kiitoksia kollegoille ja kiitoksia eh, Tiina Astolalle näistä kaikista tiedoista. Arvostamme tätä suuresti. Seuraavaan kohta esityslistalla. Jahan varapuheenjohtajan paikalla aloitamme tämän kello 16. Pyydän kollegoita tänne eteenpäin. Thank you very much.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 Good afternoon, colleagues. We move to point four of the... Kiitoksia. Sitten menemme. Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja nyt menemme seuraavaan esityslistan kohtaan numero neljä puolun, Puolan viimeaikaiset tapahtumat ja niiden vaikutus oikeusvaltio. Meillä on komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans täällä paikalla. Tervetuloa. Hyvät kollegat, tehän tunnette oikein hyvin tämän asian taustan. Prosessi alkoi komissiossa jo tammikuussa 2016 ja se koski sitä, että komissio aloitti vain vuoropuhelun Puolan tilanteesta koskien oikeusvaltion puitteistoa ja tämä prosessi on nyt johtanut tähän päivään asti ja meillä on ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans ollut täällä jo, jo elokuussa tässä valiokunnassa. Monet teistä olivat paikalla jo silloin. Tänään keskustelemme eh, puheenjohtaja kokouksen 5. lokakuuta päätöksen pohjalta. Siinä annettiin tälle valiokunnalle mandaatiksi keskustella Puolan tilanteesta ennen ensi viikon täysistuntokeskustelua. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja alustamaan tämä keskustelu valiokunnalle ennen täysistuntokeskustelua todella ensi viikolla. Ennen varapuheenjohtaja haluaisin todeta, että kun ihmiset pyytävät puheenvuoroa täällä jo nyt, niin kun varapuheenjohtaja on päättänyt puheenvuoronsa kerran menettelystä, meidän on pidettävä kiinni hyvin tiukoista puheajoista. Kaksi minuuttia korkeintaan. Meillä on yhteensä koko keskustelua varten tunti 15 minuuttia, joten valmistautukaa kahden minuutin puheenvuoroihin. Tulemme olemaan hyvin tiukkoja komission jäsenellä on aikaa noin 10 minuuttia. Jatkamme siitä, mihin elokuussa päästiin, joten toivon kurinalaista keskustelua. Ensimmäinen komission varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Um, Kiitos kutsusta. Minulla on ilo nyt päivittää tilannetta Puolan suhteen ja oikeusvaltiokeskustelun suhteen. 31. elokuuta edellisen kerran tästä keskustelimme. Silloin kerroin komission kolmannesta oikeusvaltion suosituksista, jotka annoimme Puolan viranomaisille 26. heinäkuuta ja rikkomusmenettelyn käynnistämisestä 28. heinäkuuta. Muistuttaa, että, muistattanette, että totesimme, että on vakavia huolia komissiossa oikeuslaitoksen uudistuksesta Puolassa. Parlamentti hyväksyisi lakeja, jotka vaikuttaisivat vakavasti Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja aiheuttaisivat systeemisen Äh, oikeusvaltioon kohdistuvan uhan. Suosituksessa muistutetaan myös tilanteesta, joka liittyy oikeusvaltioperiaatteen uhkiin silloin, kun perustuslakituomioistuinta muutetaan. Tämä johtaisi siihen, että riippumattomuus ja legitiimiys vaarantuisivat huomattavalla tavalla, kun elin koostuisi uudella tavalla ja myös tuomarin nimityksiä uusittaisiin. Puolan viranomaiset ovat kieltäytyneet julkaisemasta perustuslakituomioistuimen päätöksiä. Kyse on perustuslakituomioistuimen riippumattomuudesta, joka takaa perustuslain riippumattomuuden noudattamisen. Näin ollen tämä heijastuu myös nykyisen oikeuslaitoksen uudistukseen. Rikkomusmenettely liittyy tuomioistuinlaitokseen ja uudistuksiin, jotka ovat jo voimassa. Viimeisimmässä kokouksessa informoin, että ikävä kyllä Puolan vastaus kolmanteen suositukseen ei ilmoittanut mistään konkreettisista toimista, joilla puututtaisiin komission esille nostamiin huoliin. Mitä tämän jälkeen sitten on tapahtunut? Neljän kirjeen lähettämisestä huolimatta jossa on pyydetty tapaamista. On ikävä ilmoittaa, että nämä kutsut eivät saaneet vastakaikua. Olemme käyneet kirjallista näkemysten vaihtoa. Näin ollen kutsumme on edelleen voimassa. Me edelleenkin toivomme, että voisimme käynnistää vuoropuhelun henkilökohtaisessa ominaisuudessa henkilökohtaisesti. Puolan viranomaiset ovat tähän virallisen ilmoituksen vastanneet ja kieltäneet olevan mitään eu lainsäädännön rikkomista. Näin ollen syyskuussa päätimme lähettää puolaviranomaisille perustellun kantamme. Komissio pitää kiinni siitä kannasta, että Puolan lainsäädäntö on yhteen sopimaton EUn lainsäädännön kanssa, koska on erilaisia määräyksiä koskien mies- ja naistuomareiden eläkeikää 60-65 vuotta ja syrjitään yksilöitä sukupuolen pohjalta. Ja tämä on perussopimusten periaatteiden vasta- vastaista ja myös perusoikeuskirjan määräysten vastaista. Olemme nostaneet esille myös juridisia huolia jos annetaan harkintavaltaa oikeuslaitokselle jatkaa tuomarien virkakautta silloin, kun eläkeikä on jo kyseessä, eh, Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuus vaarantuu artiklan 19.1 perusteella EU-sopimuksessa suhteessa eh, perusoikeuskirjan määräyksiin. Uudet säännöt mahdollistavat sen, että oikeusministeri käyttää harkintavaltaansa yksittäisissä nimityksissä silloin, kun mandaattia jatketaan. Eikä ole myöskään selkeää aikataulutusta näille päätöksille virkakauden jatkosta. Näin ollen kyse on myös tuomarin virkojen jatkuvuudesta ja kestävyydestä oikeusministeri voi myös käyttää vaikutusvaltaansa tuomareihin silloin, kun he mm, antavat tuomioita EUn lainsäädännön käyttöön liittyvistä tapauksista. Nyt arvioimme puolaviranomaisten antamaa vastausta ennen kuin päätämme seuraavista vaiheista. No sitten metsänhakkuut Pielovieskan metsässä olemme arvioineet monia seikkoja, jotka osoittavat, että metsän hakuun jatkaminen sen jälkeen, kun tuomioistuimen päätös saatiin, 17. lokakuuta järjestettiin kuuleminen tuomioistuimen suuressa kamarissa ja komissio esitti silloin omat näkemyksensä näistä toimista. 25. syyskuuta komissio ilmoitti yleisten asian neuvottelulle oikeusvaltiotilanteesta Puolassa. Oikeusvaltio on yhteinen vastuumme. Se koskee meitä kaikkia. Ja sekä Puolalla että komissiolla on velvollisuus käydä vuoropuhelua, jotta ratkaisu asiaan löytyy. Samana päivänä Puola presidentti Duda esitti kaksi uutta lakiluonnosta äh, oikeuslaitosta koskien. Komissio analysoi näitä uusia lakiluonnoksia tarkkaan ja seuraa tarkkaan myös käytävää keskustelua ja jatkokehitystä näihin luonnoksiin liittyen. Komission arviot perustuvat äh, oikeusvaltioperiaatteen määräyksiin ja yleisiin periaatteisiin, joita on kunnioitettava aina kun oikeuslaitosta uudistetaan. Ennen kaikkea kyse on tuomari, tuomareiden virasta, äh, niiden äh, tuomarien äh, viran virkakausien kestosta sekä toimivaltuuksesta. Oikeuslaitoksen riippumattomuus ei liity pelkästään tuomarin viran toteuttamiseen, vaan kyse on myös oikeuslaitoksen organisaatiosta sinällään. On oltava riittäviä takeita, jotta voidaan varmistaa oikeuslaitoksen riippumattomuus, tuomarin riippumattomuus. Tämä on välttämätöntä, äh, kun ajatellaan, minkälainen äh, rooli oikeuslaitoksella demokraattisessa valtiossa tulisi olla. Komissio on nyt alustavassa vaiheessa arvioissaan ja panemme merkille, että tietyt seikat näissä lain, lakihankkeissa nostavat esille vakavia huolia liittyen edellä mainittuihin periaatteisiin. Esimerkiksi korkeinta oikeutta käsittelevä lakiluonnos, se rajoittaisi tuomioistuimen toimintaa, sen, mukaan luettuna sen ensimmäinen varapuheenjohtaja. niin että eläkeikää mataloitettaisiin nämä tuomarit voisivat pyytää tasavallan presidenttiä jatkamaan heidän toimikauttaan, mutta joutuisivat tyytymään presidentin äh, harkintaan. Ei ole minkäänlaista aikataulutusta eikä kriteerejä eikä myöskään minkäänlaista muutoksenhakumahdollisuutta. Ja sitten lakiluonnos määrää, että tuomarineuvoston jäsenet äh, mm, nimitettäisiin vastoin periaatteita EU:ssa, joka määrää, että tuomarikollegat ovat näistä nimityksistä vastuussa. Neuvoston tuomarit ja heidän kautensa siis päättyisi ennenaikaisesti näin ollen. Me arvioimme huolellisesti näitä seikkoja myös ottaen huomioon Venetsian komission tulevan kannan joulukuussa. Komissio pitää tervetulleena sitä, että Venetsian komissiota on parlamentin parlamentaariselta yleiskokoukselta esitetty pyyntö antaa kantansa näihin lakiluonnoksiin ja myös oikeuslaitoksen uudistusta käsittelevään lakiin. Nyt on Puolan viranomaisten velvollisuus varmistaa, että ennen kuin tehdään päätöksiä näistä lakiluonnoksista, otetaan asianmukaisesti huomioon ne huolet, joita komission suosituksissa on nostettu esille, sekä myös Venetsian komission tulevat kannanotot. Komissio panee myös merkille, että muut kriittiset kannat, joita näistä lakiluonnoksista on annettu Puolassa, korkeimmassa tuomioistuimessa, tuomarineuvostossa ja myös kansainvälisesti Euroopan tasolla. Ja aivan erityisesti ne kannat, joita olemme kuulleet mm, tuomarineuvostojen yleiselimestä Euroopassa, viittaavat myös niihin alustaviin huomioihin, joita YK on erityisraportoija on todennut Jekokarsia Karsia Sajan Hänkin katsoo, että oikeuslaitoksen riippumattomuus on vakavan uhan alla Puolassa näinä aikoina ja on hyvin huolissaan näistä lakiluonnoksista, joista äsken mainitsin. Kaksi lakiluonnosta korostavat myös, miten tärkeää on palauttaa legitiimi, riippumaton perustuslain seuranta Puolaan. Jäsenvaltioiden viranomaiset toki voivat tehdä vapaasti oikeuslaitoksen uudistuksia, mutta samanaikaisesti on kunnioitettava oikeusvaltion periaatteita tärkeänä periaatteena, johon kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet liittyessään EU-hun. Jäsenvaltioiden tehtävä on järjestää oikeuslaitoksensa ja se, onko käytössä tuomarineuvosto vai ei. Jos tällainen neuvosto on perustettu varmistamaan oikeuslaitoksen ja tuomarien riippumattomuus, niin kuin on Puolan perustuslaissa. Tälle neuvostolle on taattava toimintamahdollisuus eurooppalaisen standardien mukaisesti. Komissio pyrkii rakentavaan vuoropuheluun hyvässä uskossa, jotta voimme puolustaa oikeusvaltion tilannetta Puolassa. Olen pahoillani siitä, että emme ole voineet tätä vuoropuhelua käydä. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja erityisesti tämän valiokunnan jäseniä siitä jatkuvasta ponnistelusta, jota olette tehneet, kun olette tukeneet komissiota Puolan tilanteen osalta. Kiitos. Thank you very much. I'm now going to... Kiitoksia. Nyt aloitamme koordinaattoreista. Pyydän korkeintaan kahden minuutin puheenvuoroja. Ja lopuksi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja voi vastata ja sen jälkeen ottaa muita jäseniä. Voisin pyytää puheenvuoroja nyt, mikäli ette ole vielä ilmoittautuneet puhujaksi, niin ehkä se nyt ensimmäisenä EPPn koordinaattori, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Yritän pitää kiinni tästä puheenajasta. Kiitokset kollega Timmermans, että tulitte tänne keskustelemaan meidän kanssamme uudemman kerran oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta jäsenvaltiotasolla. Nyt keskustelemme Puolasta, mutta eilen havaitsimme, että Maltan ja Bukarestin kaduilla ihmiset peräänkuuluttavat oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja korruptevastaisen taistelun tehostamista. Ja ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa ota, otan nyt kantaa tähän asiaan. Eräs toimittaja murhattiin, kun hän osoitti, millä tavalla järjestelmä on käytetty hyväksi ja väärin. Ja jos katsotaan perustamissopimuksen kaksi artiklaa, niin unioni perustuu vastavuoroisen kunnioituksen, ihmisarvon kunnioittamisen, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Ja tähän me viittaamme aina uudestaan ja uudestaan ja sanomme, että arvot ja oikeus on yhdistävä tekijä, eikä geogra- maantieteellinen kysymys. Mutta nyt jos koskaan äh, Tämä, nämä arvot ovat vaarassa Puolassa, niin kuin komissio sanoi. Komissio yrittää vaalia perustamisopimuksia, mutta me olemme erittäin huolissamme sen suhteen, mitä Puolassa on tapahtunut, ja Puolan hallitus ei halua äh, tarttua tähän keskustelun mahdollisuuteen komission kanssa. Se on valitettavaa. Me olemme erittäin huolissamme lakiehdotusten suhteen, joka liittyy oikeuslaitokseen. Yhtä lailla huolissamme olemme korkeimman tuomioistuimeen liittyvän lainvalmisteluun liittyen yhtä lailla kuin siihen lakin, joka koskee mediakenttää. Kun tämä huomioidaan, niin mielestämme tilanne on hyvin vakava ja sitä ei voida sivuttaa täällä eikä komissiossakin. Meidän täytyy välittää Puolaan viesti, jonka mukaan me emme seiso tumput suorina, vaan me teemme kaikkemme, jotta tilanne korjan, tapahtuisi. Omassa maassani ja monissa muissakin maissa kyse ei ole vain ainoastaan vapaasta liikkuvuudesta, vaan kyse on kaikkien kansalaisten ö, kosketettavissa olevasta ö, toivosta. Kiitoksia. Kiitoksia. Pyydän, että kollegat eivät ylittäisi puheaikoja. Seuraavana SNDn nimissä edustaja Sippel. Kiitoksia puheenjohtaja. Miksi oikeusvaltioperiaate on niin tärkeä? Muistaakseni komission jäsen Timmermans joitakin kuukausi sitten täysistunnossa totesi, että oikeusvaltioperiaate on juuri se puitteisto, jonka sisällä demokratia voi olla olemassa. Olen todella yhtä mieltä tästä. Puolassa näemme nyt asian, joka on paljon tärkeämpi kuin se, että jäsenvaltio ei noudattaisi tiettyä lakia. Kun puhumme oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, eihän tässä ole kyseessä mikään tietty laki, vaan se on peruspilari, jolle demokratiamme perustuu, jos jokainen äh, jokaisella hallituksella on tavoitteena päästä eroon tietystä tuomareista ja hankkia uusia tuomareita, niin heidän äh, kautta sen jälkeen kyseessä ei ole enää riippumaton oikeuslaitos, ja tämä vaarantaa koko demokratian. Olen todella pahoillani tästä ajoituksesta, koska keskustelu alkoi tämän vuoden alussa, enkä näe, että neuvottelut olisivat sillä En näe mitään loppua millekään. Emme näe, en näe mitään merkittävää muutosta Puolassa. Tämä on hyvin huolestuttava. Kun katsotaan puolalaisia, niin uskon, että he ansaitsevat kyllä parempaa. Kun katsotaan historiaa, kun katsotaan kuinka paljon puolalaiset ovat taistelleet saadakseen vapauden, he taistelivat paljon voidakseen elää demokraattisessa vapaassa yhteiskunnassa ja nyt heidän oma hallituksensa ei takaa oikeusvaltiota. Meidän on pidettävä yhtä ja varmistettava, että tilanne muuttuu ja että se muuttuu kaikissa jäsenvaltioissa, koska niitä on muitakin kuin ne, mitä Roberta Metsolta juuri ku- kuulemme. On tärkeää, että oikeusvaltioperiaate varmistetaan kaikissa jäsenvaltioissa, että yhdessä vahvistamme demokratiaa kaikille yli 500 miljoonalle Euroopan kansalaisille. Kiitoksia seuraavana ECR-ryhmän eh, nimissä edustaja Stevens. Dank u wel, meneer de Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa kollega Timmermans, lokakuussa kerroitte Katalania keskustelun yhteydessä selkein sanakääntein, että teidän mielestänne poliisivoimien toiminta oli suhteellista, mutta jälkeenpäin totesitte, että suhteettomaa voimankäyttöön on sorruttu. Nyt pitää puolustaa perusarvoja. Katalonian ministereitä on etsintä kuulutettu ja komissio ei puuttunut asiaan laisinkaan. Ja EU-ssa poliittisia vankeja, sitäkö koette tuomitse laisinkaan. Mutta jos Puolassa otetaan käyttöön tämän tyyppisiä lakeja, niin ollaan heti kyllä vastustamassa. Eli tässä nyt käytetään kahta erilaista mittaria, arvoisa kollega Timmermans. Mielestäni tämä on alun loppua, kun puhutaan eurooppalaisesta hankkeesta. Miksi ette reagoi, kun itsemääräämisoikeutta rikotaan? Unionin perusarvoja voidaan siis soveltaa aina tilanteen mukaan. Niinkö se menee? Kiitoksia. Obviously Libe members don't clap. Libe-valiokunnan jäsenet eivät tietenkään täällä osoita suosiota, siis pyydän, ettei mitään taputuksia. Sophie Intveld Griffekin sijaan Alden ryhmän nimissä. Timmermans for your... Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Timmermansille tästä hyvin yksityiskohtaisesta alustuksesta todella toivon, että kuten tekin jonakin päivänä vuoropuhelua tulee, mutta toistaiseksi näin ei vaikuta olevan, eikä vuoropuhelua ole tulossa. Lyhy- lyhyellä aikavälillä pohdin, mitä ajattelet, millaisia seurauksia tällä on oikeus oikeus, oikeuden yhteistyöllä, jos tällä hetkellä ajatellaan, että Puolan oikeuslaitosta ei voida pitää riippumattomana, niin mitä se tarkoittaa esimerkiksi eurooppalaiselle pidätysmääräykselle, näyttömääräykselle, tietojen jaolle tai jopa näille riita-asioille, jotka koskevat esimerkiksi yrityksiä, julkisia viranomaisia näissä julkisissa hankintakysymyksissä onko muilla mailla velvoite tunnustaa tai teeskennellä tunnustavansa Puolan oikeuslaitoksen tekemiä päätöksiä. Edelleen olemme kiinnittäneet paljon huomiota oikeuslaitoksen, ja tämä on tietenkin tärkeä asia, mutta haluaisin todella korostaa myös sitä, kuinka järjestelmällisesti on rikottu artiklaa 2. Se, siihen kuuluu myös sananvapaus, kokoontumisen vapaus, median moniarvoisuus, naisten oikeudet ja muut. Todella toivon, että komissio ja koko tämä parlamenttikin ottavat huomioon myös nämä seikat. Lopuksi tiedätte oikein hyvin, että tässä talossa on korostettu tarve, että saadaan aikaan yleinen mekanismi, joka koskee oikeusvaltiota, demokratiaa ja olen oikein tyytyväinen Metsolan sanoista EPPstä. ECRn kollegani korosti myös sitä, että tämä ei ole ongelma, joka koskee Puolaa, vaan tämä on ongelma, joka koskee sitä, että, että pidetään kiinni eurooppalaisista standardeista eri monissa eri jäsenvaltioissa. Tarvitaan tähän yleismekanismi. Olenkin oikein tyytyväinen siitä, että komissio ilmoitti että se tulee ehdottoman jonkin tyyppistä mekanismia, mutta olen hyvin huolissani siitä, mihin suuntaan saattaa tämä menee, jos tämä pitäisi olla osa EU-ohjausjaksoa. Kyllä tämä pitäisi olla paljon vahvempi mekanismi, sellainen, jossa myös Euroopan parlamentilla on sana. Pyydän, että pidätte kiinni puheajoista Erstin sijaan Spinellin ryhmästä Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää varapuheenjohtaja Timmermansia. Kysyn heti suoraan, miten hän aikoo nyt seurata tätä artiklan seitsemän menettelyä ennen kuin jälkeen, jos Puolan viranomaiset eivät ota huomioon unionin huolia. Haluaisin muistuttaa, että tällä välin ja sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on hyväksynyt oman päätöslauselmansa, Puolan hallitus on toteuttanut aina vain yhä vakavampia toimenpiteitä oikeuslaitoksen alalla. Presidentti Duda on käyttänyt veto-oikeuttaan tietyissä toimissa, mutta on myös ehdottanut muita hyvin huolestuttavia toimia. maahanmuuttokysymyksissä. Esimerkiksi valko rajalla pakolaisia on palautettu kotimaihinsa. Kyse on myös ilmaisuvapaudesta ja mediakentän toiminnasta ja ennen kaikkea siitä, minkälaisia ilmaisuvapauksia voidaan käyttää, kun puhutaan Puolan historiasta. Kyse on syrjinnästä ja vahvasta internetin käytön valvonnasta – ja siitä, miten islamista keskustellaan. Minun mielestäni on myös vakavasti rikottu naisten oikeuksia, esimerkiksi kun on rajoitettu jälkiehkäisyn käyttöä. Haluaisin kysyä teiltä sitä, mitä aiotte tehdä tämän artikla 7 menettelyn seuraavissa vaiheissa, jos sopimusta asiasta ei saada? Onko mahdollista tiettyjä rahastovaroja jäädyttää silloin, kun ne menevät puolen suuntaan? Kiitos. Thank you. And for the EF, oh sorry, for the Greens. Seuraavana vihreiden ryhmän nimissä eh, Judith Sargentini. Yeah. Uh, chair. Uh, Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Kun otetaan huomioon oikeusvaltioperiaatteisiin liittyvät ongelmat, joihin komissio viittasi, niin korostettakoon vielä kerran tämä pakolaisten palauttaminen Puolan ja valko vastaisella rajalla. Me emme sai unohtaa sitä, miten naisten lisääntymisterveyttä poljetaan, kokoontumisvapautta poljetaan ja lisäksi tämä kansalaisjärjestöjen rahoittamisongelma. En halua lähteä toistamaan sitä vahvaa viestiä, jonka Timmermans esitti aikanaan. Eli kyse on lähinnä siitä, että mitä kriteereitä tulisi täyttää komission puolelta, jotta voidaan sanoa, että ei toimittu artiklan kaksi mukaisesti, että on otettava käyttöön seitsemän artiklan mukainen menettely jossain vaiheessa, vaan en enää ymmärtänyt mihin, mitä ajoitte takaa. Uskaakseni ette sanoneet, että Venetsian komitean raportti jäätäisiin odottamaan – mutta me emme voi sanoa, että me olemme neljään otteeseen pyytäneet keskustelua, mutta mitään ei tapahdu. Eihän se niin voi mennä. Joten mitä meidän on tehtävä tai mitä pitäisi tapahtua teidän mielestänne ennen kuin voisimme sanoa, että kaksi artiklan mukaista menettelyä on yritetty käyttää, mutta se ei toimi ja siksi on ryhdyttävä muihin toimiin. Um, I don't see... Kiitoksia. En näe EFDDn edustaja Winbergia paikalla, joten seuraavana ENFn on puolestaan Zilstra, hänkään ei ole paikalla. Nyt ensimmäinen varapuheenjohtaja saa vastata sitten koordinaattori. Just so that we don't get, um... Oikein paljon kiitoksia. Ihan vaan välttääkseni väärin käsityksien syntymistä. Kollega Stevens viittasi Katalonia-asiaan. Se ei liity tähän keskusteluun, mutta kahdestakin syystä haluan reagoida hänen sanomaansa. Ensinnäkin hän sanoi minulle, että tai väite, että minä olisin sanonut, että Espanjan viranomaiset olisivat reagoineet suhteeli, oikeasuhteisesti. Näin en sanonut parlamentissa. Minä sanoin, että tietyissä tilanteessa oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen voidaan varmistaa voimakeinoin, mutta en sanonut mitään sen suhteen, mitä Espanjan hallitus teki, koska minulla ei ollut tietoa tällaisen väitteen perusteeksi. Joten korjattakoon tällainen väärinkäsitys. Yhtä lailla selkeästi sanoin, että väkivalta ei ole ikinä ratkaisu tällaisessa tilanteessa ja olen edelleenkin samaa mieltä. Väkivalta ei ratkaise tällaisia ongelmia. Toinen asia, jonka haluaisin mainita, on se, että tänään keskustelemme Puolasta. Enkä toivo siitä, että tästä ninnittelystä, kun toimin Venäjän oikeusministeriön kanssa, niin aina kysyttiin, että mitä sitten ja niin ja näin ja sitä rataa. Ja Vastaan niin kuin olin aina vastannut. Keskustellaan muistakin asioista. Tämä pitää paikkaansa, mutta palataan siihen tuonempana. Nyt keskustelemme siitä, mistä on tarkoitus tänään keskustella, joten kollega Stevens, jos haluatte keskustella muista asioista, niin tiedätte, että olen aina käytettävissänne. Ja kyllä meille mahdollisuuksia uudenlaisille keskusteluille tarjoutuu, mutta nyt keskustelemme Puolassa vallitsevasta tilanteesta ja te ette voi lähteä ottamaan esille muita asioita vaikka olette muutenkin hakoteilla tämän koko mainitsemanne asian tiimoilta, mutta siihen palataan tuonnempana. Mitä tulee Puolan tilanteeseen? No mitä me odotamme? Monet kysyivät täällä, että aiotteko käyttää seitsemän artiklan mukaista menettelyä tai muita välineitä? No sanottakoon suoraan, että meidän odotuksemme Puolan hallinnon suuntaan on seuraavanlainen. Ensinnäkin me uskomme, että oikeuslaitos lai, lakien pitää olla EU-määräysten ja lakien mukaisia, sillä nykymuodossaan ne johtaisivat siihen, että oikeuslaitos olisi eksekutiivin alaisuudessa ja että monet tuomarit joutuisivat ennenaikaisesti eläköitymään. Haluaisin tämän tietenkin sanoa heille suoraan, siis puolalaisille, mutta tämän viesti välitettäköön teidän kautta. Toisaalta taas unionin lainsäädäntöä pitää noudattaa siinä mielessä, että mies- ja naistuomareihin sovelletaan samoja eläköitymismääräyksiä ja ettei oikeusministeriö voi vaikuttaa tuomareiden toimintaan esimerkiksi heidän virkakautensa pituuteen ja muihin seikkoihin. Puolen viranomaisten pitäisi myöskin huomioida oikeuslaitoslaissaan laissaan unionin määräykset siten, ettei oikeusministerillä ole mahdollisuutta puuttua oikeuslaitoksen toimintaan – Eli tämän, tämän tyyppisiä pyyntöjä olemme välittäneet Puolan viranomaisille, ja mikäli näihin asioihin ei reagoida laisinkaan, mehän vaadimme samoja asioita kuin muutkin kansainväliset toimijat. Eli jos näihin kommentteihin ei reagoida, niin silloin meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jossain vaiheessa käyttää muita välineitä. Jos haluatte minun kommentoivan asiaa yksityiskohtaisemmin, niin sitä en täl, tässä vaiheessa tee, mutta parlamenttihan voi tehdä asiasta oman päätöksensä. Eli jos haluatte sanoa, että komissio ei toimi oikealla tavalla, niin ryhtykää itse aloitteelliseksi. Ja kollega Inhenfeld kysyi, että mitä tämä tarkoittaa oikeusalan yhteistyölle ja poliisialan yhteistyölle yleisesti ottaen. Oikeus ja poliisi sekä sisäasian alan yhteistyö perustuu vastavuoroiseen luottamukseen, kuten kollega Inetfeld tietää oikein hyvin. Ja jos tämä alkaa vesittyä, kun ei luoteta oikeusvaltiojärjestelmään tai oikeuslaitokseen ei uskota enää, niin yhteistyökin heikkenee. Joten toivon, että Puola tekee kaikkensa epäluottamuksen hävittämiseksi. Yhteistyö vaatii ennen kaikkea riippumatonta oikeuslaitosta. Muuten yhteistyö ei toimi, eikä myöskään sisämarkkinat. Eli jos haluamme varmistaa, että sisämarkkinat toimivat, niin se edellyttää, että kaikkialla unionissa lainsäädäntöä sovelletaan samalla tavalla. Näin siis siihen, mitä koordinaattorit täällä ovat lausuneet. Kiitoksia. First Vice President. We now go to... Kiitoksia ensimmäiselle varapuheenjohtajalle. Nyt annan vara muille jäsenille puheenvuoron. Otan kollegat siinä järjestyksessä, kun he ovat pyytäneet puheenvuoroa. Barbara Kritikska ensimmäisenä. Panie przewodniczący, Unia Europejska jest nie tylko Kiitoksia. wspólnotą gospodarczą, poliittisella tai talouden tasolla nämä ovat tärkeitä, mutta kysymyksessä on myös lakiin perustuva yhteiskunta ja demokraattiset arvot, kuten vallanjako ja oikeusvaltioperiaate. Yli 48 prosenttia puolalaisesta tukee EU-jäsenyyttämme ja näin ollen me tuetaan myös sitä, että olemme lakiin perustuva yhteiskunta. Mikäli Hallitus ei tätä eh, näe eikä käy rakentavaa vuoropuhelua komission kanssa, niin silloin, komissi- eh, silloin, silloin hallitus kääntyy eh, omaa väestöään vastaan, 48 prosenttia sitä vastaan, jotka uskovat, että Euroopan unioni on yhteinen arvo, arvoyhteisö, johon he haluavat kuulua. Haluaisin siteerata kirjettä 54-vuotiaalta mieheltä. joka no, no, nöyryttänyt itsensä protestoidakseen tätä hallitusta vastaan. Kysymyksessä oli se, että hallitus teki tiettyjä virheitä, tällaisenhan komissio, äh, hallitukset teke, tekevät, mutta nyt todella kyseessä on hallitus, joka, jonka päätökset järkyttävät yhteiskuntamme perustaa ja mies toteaa, että hän, hän vaatii komis, komissiota ryhtymään toimin tämän hallituksen kanssa ja että hallitus äh, lähtisi äh, rakentamaan vuoropuhelun kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Boni. Panie przewodniczący, jest w Polsce tak jak... Kiitos puheenjohtaja. Puolan hallitus on todennut, että tuumaakaan ei anneta periksi. He eivät peränny myöskään kansainvälisten viranomaisten kommenttien takia. Piotr Stanosni, joka sytytti itsensä tuleen protestina, on tästä osoituksena. Ihmiset tekevät tällaisia tekoja uhraavat itsensä. Se kertoo paljon siitä, mitä nyt on tapahtumassa. Puolassa heinäkuussa järjestettiin mielenosoitus, jossa yli 600 000 ihmistä oli mukana ja nyt heitä sitten hallinnollisilla viranomaistoimilla kiusataan tämän seurauksena. Hallitus ei kuitenkaan paineenkaan edessä peräänny. Kyse on esimerkiksi näihin mielenosoituksiin osallistuneiden henkilöiden henkilötietojen käytöstä ja suojasta. On haluttu toimia esimerkiksi niin, että syyttäjä nimittäisi eh, väärinkäytösten paljastajia. Tämä on aika lailla toisen tyyppinen toimintatapa kuin muualla, jossa pyritään lisäämään avoimuutta. Tämä on ikään kuin paluuta vuoteen 1984. Tuomarit protestoivat myös oikeuslaitoksen puhdistuksia vastaan. Oikeuslaitoksessa on käynnissä todellinen puhdistus. Tämä tarkoittaa paljon muutakin kuin mitä heti ajattelisimme. Joka päivä kansalaiset, jotka ymmärtävät demokratian sellaisena kuin ihmiset muualla Euroopassa ymmärtävät sen, unohtavat hieman demokratian oikeaa toimintaa, perinteistä toimintaa. Haluaisin esittää kysymyksen teille. Muistatteko omasta kokemuksestanne mitään jäsenvaltiota EU-ssa, jonka hallitus olisi tällä tavalla polkenut kansalaistensa oikeuksia? Mr. Jurek, please. Jurek. Dziękuję panie przewodniczący. Ja skupię się... Oikein paljon kiitoksia. Haluan kiinnittää huomenna eurooppalaisen tasoon. Valititte, ettei ole saaneet Puolan hallinnolla riittävästi vastauksia. Mielestäni Puolan hallitus on liiankin usein vastannut teille. Komissiohan ei ole oikeutettu alettu ohjeistamaan jäsenvaltioita. Komissiolla on tietenkin oikeus esittää asioista lausuntojaan, mutta sanoa, että oikeusvaltioperiaate on uhattuna. Mielestäni nämä asiat liittyvät neuvoston toimivaltaan, mutta te yritätte toimia neuvoston nimissä, mutta tämä on oikeusvaltioperiaatteen vastaista. Me emme halua tällaista valikoivaa oikeutta. Entisenä oikeusministerinä tiedätte, mistä puhun, joten nyt ette vain halua tunnustaa faktoja. Tällä hetkellä Ranskassa pelätään ilmaisunvapauden suhteen On tapahtunut vaikka mitä, mutta komissio ei reagoi tilanteisiin laisinkaan. Ja Romaniaan liittyvä kansanäänestys, sitäkin yritetään kaikin keinoin estää. Me toivoisimme, että tällaisikin asioihin komissio puuttuisi, mutta muihin asioihin puututte hanakammin. Sitten toisiin asioihin. Huomenna tulee kuluneeksi sata vuotta bolshevikien vallankumouksesta ja komissio voisi selkein sanakäänteen kunnioittaa uhreja. Se olisi osoitus siitä, että komissio todellakin vaalii perusoikeuksia. Herr Vorsitzender, ich bin Kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja Timmermans, kiitokset teille siitä, että suhtaudutte vakavasti tehtäviin. Komission sopimusten vaalia ja sen tehtäviin kuuluu todellakin se, että se puuttuu tämän tyyppisiin ongelmatapauksiin. Ei tässä lähdetä arvottamaan eri tilanteita. Komission pitää vain puuttua tilanteeseen Mielestäni varapuheenjohtaja on selkeästi osoittanut, että komissio näin myös toimii. Olen yllättynyt, että komis- Puolan hallitus ei ole valmis käymään keskusteluja. Nyt kyllä olisi korkea aika, sillä keskustelujen kauttahan yleensä ongelmat saadaan useimmiten ratkaistua, varsinkin jos uskotaan siihen, mitä Puolan edustajat ovat sanoneet. Kysymykseni teille, kollega Timmermans, on seuraavanlainen. Puolan hallitus, onko se kommentoinut tätä keskusteluhaluttomattomuutta ja mitä tällaisten keskusteluiden kautta voitaisiin ylipäätään saavuttaa ja mitä tapahtuu, jos mitään ei tapahdu. Eli jos kyse on vain ainoastaan tällaisesta viivytystaktiikasta, niin onko komissio valmis päättämään kaksi artiklan mukaisen menettelyn, jotta parlamenttikin voisi ryhtyä omiin toimiinsa? Kiitoksia. Mr. Voigt. Kiitoksia sitten edustajan Void. Thank you Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kollega Timmermans, tämä nyt on liian helppo lausuma, eli jos toteatte, ettei näitä asioita voida verrata toisiinsa. Komissiohan on sopimusten vaalia ja sehän tarkoittaa sitä, että teidän pitää varmistaa, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Oikeutetusti sanoitte, että oikeuslaitoksen riippumattomuus tar- tarkoittaa myöskin, että tuomareilla olisi jonkinlaisia takeita, mutta ette sanoineet, että Dresdenin äh, käräjäoikeuden tuomari on viety tiettyjä oikeuksia, vaikkakin oikeus yleinen syllyttäjävirasto on päättänyt tuomarin kohdistuvat toimenpiteet. Mutta jos katsotaan Puolan suuntaan, niin kritisoitte oikeuslaitoksen toimintaa, eläköitymisikää, laittomia hakkuita, mutta Espanjan tilanteeseen ette puutu laisinkaan, vedoten siihen, että kyse on maan sisäisistä asioista. Menette jopa niinkin pitkälle, sanotte Deutschland Funk haastattelussanne, että kyse on oikeusvaltioperiaatteen per- puolustamisesta ja se antaa mahdollisuuden myöskin tietyn tyyppisen väkivallan käytöstä, mutta te ette voi todellakaan väittää, että tietyissä tapauksissa väkivaltaa voidaan käyttää, mutta Puolassa näin ei saisi olla mahdollista. Kiitoksia. Ovatko nyt kaikki Libe-jäsenet, jotka halusivat käyttää puheenvuoron, niin puhuneet? Selvä. Anna Gomez vielä sitten muut kuin Liben jäsenet. I, I see that, uh, in kun huomioimme uutiset viimeisimmistä äh, veroasiavuodoista, nämä paratiisin paperit, niin Puolan pääministeri ja ensimmäinen varapääministeri ovat ensimmäisenä vaatineet, että solidaarisuuden vastaiset verotoimet äh, tulisi ottaa tutkintaan. Tätähän parlamenttikin on pitkään äh, korostanut, mutta näin ei voi käydä, jos oikeusvaltion periaatteita ei kaikissa jäsenvaltioissa kunnioiteta ja noudateta. Näin ei tapahdu Puolassa. Minä itse tulen maasta, jota todella komissio kiusasi, vainosi Silloin ei ollut kyse oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisesta. Minun maassani entinen pääministeri joutui tilille tuomioistuimeen veronkierrosta ja rahanpesusta juuri sen takia, että oikeusvaltion periaatteet toimivat. Komissiolta vähimmilläänkin toimin, vaadin sitä, että se toimii. Jos Puolan viranomaiset ja hallitus ei edes käy vuoropuhelua komission kanssa, niin vähimmilläänkin vaadin sitä, että komissio toimii artiklan 7 menettelyn mukaisesti. We move if we... Selvä. Nyt säännön 206 mukaisesti, jos meillä aikaa on, niin voimme ottaa vielä muiden jäsenten kysymyksiä kuin lipivaliokunnan jäsenten kysymyksiä. Viesnevska ensin. Ahaa, Holmajer. Przewodniczący, panie komisarzu. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, on valitettavaa kuulla, että uudemman kerran tässä valiokunnassa lähdetään vatvomaan tätä Puola-asiaa. Meillä on ongelmia. Syynä on se, että nykyoppositio ei voi hyväksyä vaali tappiotaan. Eli Puolan oppositio yrittää saada tällaisen vääristetyn kuvan Puolasta syntymään komission silmissä. Tulkaa Puolaan, katsokaa, miten meillä oikeusvaltion periaatetta vaalitaan. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, hallitus nauttii enemmistö ja voin sanoa, että nyt toimimme vaalilupaustemme mukaisesti. Puolalaiset päättävät Puolasta. Se on demokratia, eli enemmistöllä on oikeus toimia. Olette jopa väittäneet, että nais- ja miestuomareiden eläköitymisikä poikkeaisivat Puolassa. Sanottakoon suoraan, että ainakin kahdeksassa muussakin jäsenvaltiossa tilanne on sama. Kyse ei ole mistään muusta kuin mahdollisuudesta eikä velvoitteesta. Tilanne on aivan absurdi. Se on luettavissa eräästä kirjelmasta ja kommentista, joka täälläkin mainittiin, eli lisääntymisoikeus. Lisääntymisoikeuksia on eläimilläkin, joten kyllä tässä pitäisi tietää, mikä on se todellinen tilanne. Eli teidän pitää vain kunnioittaa demokraattisten vaalien tulosta Puolassa ja arvon kommunisti kollegat sanottakoon, että kommunismi on Puolassa kielletty. Uh, Haluaisin muistuttaa työjärjestyksen mukaisesti kollegoita sitä, että otan nyt muuta kuin Libe-valiokunnan jäseniä pitäkää kiinni siitä, että teidän puheenvuoronne ovat kunnioittavia. Olen täällä kirjoittanut nimen väärin. Otan teidät viimeisenä, jos se sopii. Tämä oli meidän virheemme. Otamme vielä yhden ja vielä, vielä myös Holmeierin. Tämä on täysin meidän virheemme. Eli vielä yksi muu kuin Libe-jäsen ja sen jälkeen Holmeier ja, ja Turun Holstein. Eli seuraava puhuja enintään kaksi minuuttia. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen Puolan. Oikeusvaltioperiaate elää hyvin, voi hyvin ja porskuttaa demokratia on oikein hyvässä kunnossa, mutta komissio kuitenkin taas käsittelee Puolan tilannetta. Ennen kuin tuli tähän saliin, puhuitte villistiin perustuslaki tuomioistuimista ja katsoin kuinka monta asiaa tuomioistuimissa oli en, tähän, tämän vuoden loppuna mennessä noin 400 tapausta. Niistä tehtiin päätöstä. Tuomioistuin on tehnyt työtä aivan normaalisti ja ruuhka on purkautunut, koska aikaisempi hallinto käsitteli lähinnä politiikkaa eikä, eikä tätä varsinaista työtä sitten nyt tavanomaisten tuomioistuimen tuo, toimintaan. Se, se on nyt ne ollut voimassa muutamia kuukausia. Ne, ei tuomarit, vaan muut, jotka olivat vastuussa, korvattiin kymmenen laitoksella. Täällä todettiin, että olisi jokainen tuomioistuimen johtohenkilö on korvattu toisilla. Tämä on, ei pidä paikkaansa. Sitten eläkeiän alentamiseen, jos alen, olisimme alentaneet kaikille työntekijöille, alentaneet tätä ikää, niin olisi ollut aika vaikka ajatella, että tuomareiden olisi tehty tällainen poikkeus, että he olisivat saaneet tehdä työtä enemmän kuin muualla. muiden. Ne olisi ihmeellistä, että komissio pakottaisi meidän tuomareitamme tekemään enemmän työtä kuin muiden. Mitä sitten tulee tähän korkeaa oikeutta koskevan lainsäädäntöön? Tästä on vaikea keskustella, koska se on vielä kesken. Te puhutte tällaista, mitä sitten, jos ajattelutavasta Ranskassa on sääntö, jolla rajataan työntekijöiden oikeuksia, eikä komissio tee mitään. Espanjassa ollaan, purka, ollaan purkautumisen kynnyksellä. Mitä te sitten teette? Tässä on selkeästi kahdet säännöt. Jos jatkatte samaan suuntaan, tulette mm, koko tämän Euroopan unionin romahduttamaan sisältä käsin. Uh, Olen todella pahoillani, että tästä jäi pari puhujaa huomaamatta, vaikka olitte ajoissa Holmajärjä, sitten Turunen mutta ensimmäisenä työjärjestyspuheenvuoron aivan lyhyesti, Barbara. No, very short. Aivan lyhyesti. Haluaisin muistuttaa Puolan kollegoille ensinnäkin, että minä en ole kommunisti. Toiseksi, vaalitulos ja enemmistö, joka on saavutettu, ei tarkoita samaa asiaa kuin oikeusvaltion periaatteet enemmistöhallitus, senkin täytyy toimia oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Kiitos. Mrs. Holmeyer, please. Sitten edustaja Holmeyer. Zunächst einmal wollte ich Alkuun todettakoon, että valittun hallituksen on noudatettava oikeusvaltion periaatetta. Ei voi sanoa, että minulla on enemmistö, joten voin toimia miten lystään tiettyjä perusperiaatteita unionissa on käytettävä ja noudatettava, kuten oikeusvaltion periaatetta riippumatta siitä, onko vallassa vaiko ei. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että meidän täytyy parantaa ja tehostaa välineistöämme. Ja sitten mitä tulee tämä Espanjan liittyvä kommentti, minun mielestäni tämä on asiaton. En halua puuttua nyt itse asiaan, koska siellä kyse ei ole oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta, sillä oikeusvaltio ja oikeuslaajoitushan on toiminut riippumatta siitä, mitä hallitus siellä toimii, joten pidettäkö nämä eri asiat erillään toisistaan. Yksi kysymys teille, arvoisa varapuheenjohtaja. Mitä tulee jäsenvaltioiden kantaan oikeusvaltio-ongelmien kentällä, niin ovatko jäsenvaltiot halukkaita hyväksymään tällaisen mekanismin, johon kollega Inet Feltkin viittasi, ja jota me olemme täällä enemmistönä valmiina tukemaan, eli että nopeasti voitaisiin reagoida, sillä raja tulee hyvin nopeasti nykyään vastaan. Eli milloin voidaan siirtyä vuoropuhelusta seitsemän artiklan mukaiseen menettelyyn. Eli haluaisin tietää, mitä jäsenvaltiot ovat tästä asiasta mieltä. Kiitoksia. Kiitoksia lopuksi von Tunen Honstein. Panie przewodniczący, dziękuję za Przy... Kiitoksia tästä keskustelusta. Olen erittäin pahoillani, samoin kuin eh, edustaja Mika, olen pahoillani siitä, että jotkut yrittävät muuttaa tämän keskustelun oman poliittisen agendan eteenpäin viemiseksi. Mehän kaikki tiedämme, että täällä ei ole tarkoitus tehdä toisille pahaa, vaan keskustella tärkeistä asioista. Meillä on hyvin dramaattinen ongelma tässä. Demokraattinen hallitus rikkoo lakia. Tilanne on hyvin dramaattinen. EUn jäsenvaltioissa ja valtioiden keskuudessa tällaista ei ole ennen nähty. Tässä on varmaan turha toista jälleen kerran, että demokratiassa on kysymys siitä, että laista pidetään kiinni, lakia noudatetaan ja kunnioitetaan myös vähemmistöä, oppositiota, niitä, jotka hävisivät vaalit myös. Niitä kunnioitetaan, jotka haluavat vastustaa sinua, koska tässä on nyt puhuttu tiettyjen mar- marssien estävistä fasisteista. Täällä on aika paljon oikeus, joten luulenpa, että Euroopan oikeus tuomioistuin on pian kädet täynnä työtä, koska monet ihmiset lähtevät hakemaan oikeutta eurooppalaisesta tuomioistuimista. Lopuksi vielä. Olen syvällisesti sitä mieltä, että kaikkien maiden demokraatit yhdessä voivat vahvistaa Euroopan demokratiaa. Haluaisin rohkaista teitä ja meitä, jotka uskomme demokratiaa. Meidän olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä eh, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten kanssa poliittisissa puolueissa ja eh, yhdistämme arvomme, että tällaisia ihmisiä on paljon myös Puolassa. Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitoksia ja kiitos kollegoille. Nyt annan puheenvuoron ensimmäiselle varapuheenjohtajalle. Thank you for, for all your comments. I'll try... Kiitos. Kiitos kaikista kommenteista. Yritän huomioida kaikki kommentit omissa vastauksissani. Ensin kysymys siitä, onko komissiolla toimivaltuuksia käyttää oikeusvaltiopuitteistoa. En kuvitellut, että tämä nyt olisi mikään ongelmakohta, mutta jos, jos se että ongelmaa kiinnostaa, niin nostetaan se esille. Tämähän liittyy niihin toimivaltuuksiin, joita komissiolle on annettu artiklan 7 nojalla perussopimuksessa. Niin kuin tiedätte, komissio ja parlamentti ja neuvostokin voivat tehdä ehdotuksen sanktiomekanismin käytöstä artiklan 7 pohjalta. Tämä mekanismi liittyy niihin arvoihin, jotka mainitaan artiklassa 2, mukaan luettuna oikeusvaltion periaatteet. Oikeusvaltioväline eh, käsittelee sitä, miten komissio aikoo ennaltaehkäisesti toimia, jotta voidaan välttää vakava vaara perus, oikea, perus oikeusvaltion periaatteiden suhteen toimivaltuuksista ei tarvinne keskustella. En ymmärrä, miten tämä voi nousta esille joka kerta tässä, tästä aiheesta puhuttaessa. Eli te joka kerta kyseenalaistatte motiivit niiden henkilöiden suhteen, joka tämän aiheen nostavat esille. Intveld ja Holmeier totesivat, että järjestelmä tällaisena sisältää tiettyjä aukokohtia. Se ei anna meille riittävästi liikkumatilaa, jotta neuvoston ja muiden kanssa voitaisiin aiheesta riittävästi keskustella. Tiedän, että parlamentilla on tästä oma vankka näkemyksensä. Olen myös sanonut parlamentille silloin, kun komission työohjelmaa ensi vuodelle esittelin, että komissio on valmis tekemään parlamentin kanssa laajasti yhteistyötä. Sanoin tämän Intveld hyvin selkeästi, eli laajasti olemme valmiita tekemään yhteistyötä. Neuvostossakin havaitsen olevan yhä enemmän tukea sille ajatukselle, jota Belgian hallituskin vahvasti tukee, että meillä olisi laajempi no, oikeusvaltion periaatteiden vertaisarvio. Aina on hieman hankalaa, kun tietyissä jäsenvaltioissa mm, syntyy joku kitkakohta ja muut jäsenvaltiot sitä joutuvat arvioimaan. Neuvostossa mm, tällaiselle arviointiajatukselle on hieman enemmän tukea kuin silloin, kun 4-5 vuotta sitten eh, ulkoministerinä tätä asiaa esitin. Kenties voisimme edetä tähän suuntaan. Voin yhtyä siihen analyysiin, jotka kaksi arvoisa jäsentä esittivät. No sitten perustuslaki. Hyvin pitkälti on keskitytty komission rooliin. Kun neuvostossa tämän asian nostimme esille, niin oli vahvaa tukea hyvin suurelta jäsenvaltioiden enemmistöltä komission kannan tukena. Eli ajatus siitä, että komissiossa yksi umpihullu haluaa viedä Puolan lokaan, niin eihän se ole totta. Ei näin ole. olemme halunneet käsitellä näitä huolia yhteistyössä. Kukaan ei halua Puola rankaista tai nolata, vaan halutaan ohjata Puola pois tältä tieltä, jonka katsotaan vievän Puolaa oikeasta suunnasta väärään suuntaan. Sehän on yksi EUn tärkeistä jäsenvaltioista. Jäsenvaltiot ymmärtävät, kuinka tärkeä oikeusvaltion periaate on unionin toiminnan kannalta mukaan luettuna sisämarkkinat, mukaan luettuna myös oikeus- ja sisäasian yhteistyö ja monet muut alat, jotka ovat relevantteja. Ennen kaikkea kansalaisten suojaan liittyvät kysymykset. Puolan kansalaiset ovat myös EUn kansalaisia. He ansaitsevat samanlaisen suojan kuin kaikki muutkin kansalaiset. Tämäkin argumentti on noussut esille neuvostossa. Älkää nyt vain kuvitelko, että minä yksin tässä olen ristiretkellä Puolaa vastaan. Minä olen urani aikana monissa ominaisuuksissa, monissa tehtävissä taistellut Puolan puolesta. Jos on huolta ja kritiikkiä lainsäädännön ja lainsäädäntöhankkeiden suhteen puolessa, niin kyllä tähän huoleen ystyvät myös suurin enemmistö jäsenvaltioista. Tästä ei pidä muuta luullakaan. Puolaa ei haluta ajaa nurkkaan, vaan ollaan todella huolissaan Puolasta ja halutaan, että Puola palaisi eh, oikeusvaltion periaatteiden tielle. Nehän ovat toimineet Puolassa aivan uskomattomalla tavalla viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä olisi ensimmäinen kommenttini. Ja sitten eläkeikäkysymys. kun on kyse yleisestä eläköitymisiästä, niin tasa-arvoinen kohtelu on yksi EUn perusperiaatteita Vuodesta 1979 meillä on ollut EUn sääntö, jolla pyritään progressiiviseen oikeuksien toteuttamiseen silloin, kun kyse on sosiaaliturvasta mukaan luettuna eläköitymisikä. Jäsenvaltioiden ei tarvitse välittömästi toteuttaa samaa eläkeikämiesten miesten ja naisten suhteen, mutta niiden täytyy tehdä työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kaikissa jäsenvaltioissa, joissa on edelleenkin eri eläköitymisiä naisille ja miehille, on ryhdyttävä toimiin tasa-arvon varmistamiseksi. Tällaisten toimien kumoaminen ja syrjinnän kumoaminen, niin kuin kyse on esimerkiksi puolen eläkeikä hankkeessa, Tämä hanke ei ole EUn lainsäädännön hengen eikä kirjaimen mukainen. Kielteiset sosiaaliset vaikutukset silloin, kun ajatellaan naisen eläköitymisikä sekä äh, kasvanut köyhyysriski on huomioitu myös ohjausjakson yhteydessä ja maakohtaisissa suosituksissa ja myös komission suosituksista vuodelta 2070 koskien tasa-arvoa naisten ja miesten välillä – Tähän liittyy myös yleisempi kysymys esimerkiksi siitä, kuinka kestävällä pohjalla rahoituksellisesti eläkejärjestelmä on. Todella katson, että meillä on yhteisvastuu, kollektiivinen vastuu tehdä työtä, jotta jälkeen jääneisyys naisten oikeuksissa saadaan kurottuksi umpeen. Meillä on 14 prosentin eh, kuilu naisten ja miesten välillä. Tämä ongelma vain pahenee, jos eläke, eläköitymisikä kuilua laajennetaan. Naisilla tulisi olla oikeus taloudelliseen riippumattomuuteen. Eikö heillä tulisi olla samanlaisia oikeuksia työmarkkinoilla niin, että he voivat tehdä omia valintojaan, eikä valintoja tehdä heidän puolestaan poliittisesti? Tämä on aivan keskeistä oikeusvaltion periaatteissa ja yhteisissä eurooppalaisissa arvoissa. Ja sitten asia, jota todella haluan painottaa. Tämä on noussut esille niin usein. Jos sanotaan, että koskapa voitimme vaalit, niin demokratian periaatteiden mukaisesti me voimme määritellä, miltä oikeusvaltion periaatteiden tulisi näyttää. Vaalit eivät tarjoa voittoa siinä muodossa, että perustuslaki annettaisiin lupaa rikkoa tai lainsäädäntöä annettaisiin lupa rikkoa. Esimerkiksi tämä perustuslaki tuomioistuin ja tuomarin nimitykset. Tuomarit nimitettiin Puolan perustuslain vastaiseksi, vastaisesti, osa taas perustuslain mukaisesti, ja heille ei sitten annettu perustuslakineuvostossa heille kuuluvaa asemaa. Nämä seikat on selkeästi määritelty Puolan perustuslaissa. Ei voida käyttää sitä argumenttia, että me voitimme vaalit ja sen takia voimme jättää perustuslain huomiota tai toimia sen vastaisesti. Toki, jos löytyy enemmistö, jolla voidaan perustuslakia muuttaa, niin sehän on demokraattisesti mahdollista. Se on demokraattinen oikeus. Perustuslakia voidaan muuttaa, jos enemmistö sen tuoksi löytyy. Perustuslain muuttaminen ei onnistu siinä määrin, että lähdetään rikkomaan niitä periaatteita, johon kansainvälisissä sopimuksissa on sitouduttu, esimerkiksi EUn perumissopimukset. Sielläkin löytyy tietyt rajat demokraattiselle toiminnalle. Haluan tehdä tämän aivan selväksi. Jos tiedätte hiukkastakaan eurooppalaisesta historiasta, niin mehän tiedämme, että demokratia-argumentit ovat olleet käytössä aiemminkin rajoittamaan ihmisoikeuksia ja mm, on tehty oikeusvaltion periaatteet naurunalaiseksi. Toisen maailmansodan jälkeen me opimme, että todellinen demokratia nojautuu demokratialle, ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamiselle. Yhtä näistä ei saa käyttää muita vastaan silloinkaan, kun pohdimme niitä järkyttäviä historiallisia virheitä, joita Euroopassa on tehty. Me tiedämme historiasta, että kommunistit ovat käyttäneet oikeusvaltion periaatteita ihmisoikeuksia vastaan ja demokratiaa vastaan. Aikoinaan ihmisoikeudet jätettiin huomiotta, oikeusvaltion periaatteet jätettiin huomiotta ja sitten vedottiin perustuslakiin, että näin seisoo perustuslaissa. Jos ei haluta käyttää oikeusvaltion periaatetta demokratia vastaan, niin ei tätä voi myöskään kääntää toisinpäin. Me tarvitsemme kaikkia kolmea pilaria, jotta eurooppalainen yhteiskunta on vapaa ja jotta voimme välttää historian virheet. Vetoan teihin, että te käyttäisi näitä argumentteja, äh, jonka mukaisesti kyse on vain demokraattisen äänestystuloksen kunnioittamisesta. Minä en kyllä missään yhteydessä, vaalien yhteydessä Puolassa, nähnyt, että mikään puolue olisi eh, todennut, että täytyy toteuttaa oikeuslaitoksen uudistus. Nyt kun sanotte, että, että noudatatte vain vaalilupauksia, no niin en niin tätä argumenttiakaan aivan helposti usko. Ne, jotka ovat komission roolia kritisoineet, niin argumentit useinkaan eivät liity niihin konkreettisiin ehdotuksiin, joita olemme tehneet. Minä olen reagoinut konkreettiseen kritiikkiin, jota olette esittäneet. Onko meillä toimivaltuuksia, mikä on demokraattinen argumentti? Entäpä argumentit liittyen eläkeikään? Jos käytetään muita aiheita, joista toki tulee keskustella. Olen valmis käymään keskustelua Kataloniasta, Maltasta, muistakin kysymyksistä. Me emme syrji, me olemme värisokeita poliittisesti. Eli jos ongelmakohtia on, niin olemme valmiita keskustelemaan. Tähän olen sitoutunut myös täysistunnossa ja näin teen jatkossakin. Mutta tällainen jossittelu sehän on vain harhaan johtamista meitä mm, varsinaisesta aiheesta, eli oikeusvaltion periaatteista Puolassa. Jos muita aiheita vedetään tähän keskusteluun mukaan ja harhautetaan meitä väärälle tielle peruskysymyksistä, niin äh, se on vain harhautusyritys. Monet muutkin jäsenvaltiot ovat nostaneet esille muita aiheita, jotka äh, liittyvät poliittiseen keskusteluun Puolan tapauksessa. Esimerkiksi onko medialaki, joka esitellään parlamentille tai muita seikkoja. Tänään halusin kuitenkin keskustelua nyt käsiteltävinä olevista kysymyksistä. Perustuslaki tuomioistuin kysymyksiin nämä kaksi lakia, jotka on jo esitetty ja kaksi, jotka ovat nyt valmisteilla, jotka mahdollisesti tulevat voimaan myöhemmin. Tänään on sanottava aivan selkeästi, että komissio on sillä kannalla, että nämä lait muodostavat uhan oikeusvaltion periaatteelle systeemisen uhan Puolassa. Haluan tätä korostaa. Jälleen kerran komissio ei ole yksin tällä linjalla. Meillä on eurooppalainen tuomari liitto, neuvosto, joka on samalla kannalla. Myös YK on erikoisraportoija näissä aiheissa on samalla kannalla. Me tiedämme Venetsian komission kannan, me saamme pian tietää Venetsian komission kannan tästä nimenomaisesta aiheesta. Puolan hallitus ei kerta kaikkiaan voi vain jättää kaikkea tätä huomiota ja teeskennellä, että komissiossa yhdellä tyypillä vain on nyt tämän kanssa ongelmia, eikä reagoida millään tavalla. Varmasti tähän mennessä on jo tullut Puolan hallituksellekin selväksi, että suurin osa tästä parlamentista on samoilla linjoilla kuin komissio. Varmasti Puolan hallitus tietää tähän mennessä jo, että on monia huolia monissa jäsenvaltioissa aiheeseen liittyen. Jotkut jäsenvaltiot ovat puhuneet tästä kovalla äänellä, niin kuin Ranska. Jotkut toiset taas eivät ole niinkään kovalla äänellä puhuneet, mutta ovat kyllä huolissaan ja ovat tämän ilmoittaneet Puolan hallitukselle. Toista vielä kerran. Yritetään nyt ratkaista tämä kysymys ei sotaisasti, vaan niin, että autamme yhtä suurimmista jäsenvaltioista palaamaan oikealle tielle, oikealle tielle niin, että kunnioitetaan oikeusvaltion periaatteita. Teillä on paljon toimintamahdollisuuksia, olette saaneet äänestäjiltä poliittisen mandaatin. Ei ole tarvetta vainota oikeusvaltion periaatetta. Pitää, pidättäytykää tästä. Palatkaa yhteisten arvojen tielle Euroopassa mahdollistakaa suora vuoropuhelu ministeritasolla. Tälle on kiireellinen tarve. Minä olen ympäri vuorokauden, no ei sentään. Viime kerralla en maininnut päivämäärää, puhuin silloinkin ympärivuorokautisesta valmiudesta. Sanon, että olen joka päivä käytössänne 24-7. Puolan hallitusministerit voivat kääntyä puoleen ja käydä vuoropuhelua kanssamme. Toivottavasti tällainen mahdollisuus todella aukeaa asia on ratkaistava. Euroopan on ongelma ratkaistava. Jos me emme pysty säilyttämään oikeusvaltiota Euroopassa, niin sitten me luovumme yhdestä tärkeimmästä Euroopan unionin yhteistyön periaatteista. Tämä ei vaikuta pelkästään Puolaan, vaan se vaikuttaa kaikkien meistä. Me emme elä eristyksissä, vaan me koemme tämän kaikki yhdessä. Kiitos. Thank you very much. Thank you, colleagues. That brings us to... Suuret kiitokset, kiitokset kollegoille. Tähän päätämmekin tämän keskustelun. Kiitoksia varapuheenjohtajalle ja tiimillenne ja kollegoille.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 Colleagues, I want to move to point five, but uh, I'm... Kollegat, haluaisin mennä kohtaan viisi, mutta odottelen vielä edustajan Makoveita. Voisinko puhua jonkun ECRn neuvonantajan kanssa? Uh, Mrs. Stevens. Edustaja Stevens. I'm just, uh, um, I'm just wondering, Mrs. Stevens, I uh, would... Niin. Mietin, haluaisitteko käyttää puheenvuoron, edustaja Stevens? Menisimme kohtaan 2.5 MFF. Siis kohta viisi. Makoveni on vielä myöhässä, mutta edustaja Stevens voi hänen puolestaan ystävällisesti esitellä tämän lausunnon. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin olen täällä nyt edustaja Makovein sijaan esittelemässä tämän asian. Hän on tulossa kyllä paikalle, mutta käsittelemme tämän nyt ennen poissaolossaan. Hyvät kollegat, Haluaisin nyt esitellä teille Liben valiokunnan lausunnon vuoden 2020 eh, jälkeistä monivuotoista rahoituskehitystä eh, koskeva parametrikannan valmistelu koskien. Haluaisin ensinnäkin, että, että me turvapaikkaa, raja- ja oikeusohjelmat erotetaan kolmeen eh, ohjelmaan Solidaarisuus, turvallisuus ja oikeusvaltion kunnioittaminen Euroopan unionin puitteiden, oh, oh, tavoitteiden mukaan. Me emme voi nyky, nykyisillä rajallisilla välineillä kattaa turvallisuus- ja maahanmuuttoa asioita, vaan ne olisi otettava huomioon myös kohesiorahastoissa ja uusissa välineissä, kuten, kuten turvallisuusunionin rahaston puitteissa. Kaikki Euroopan oikeus- ja sisäasioiden virastot pitäisi, niiden pitäisi pystyä hyötymään näistä rahastoista edelleen. Uskon, että vuoden 2020 jälkeen olisi jatkettava eri rahastoja ja, ja jotkut niistä, kuten Euroopan sosiaalirahasto, e, sen pitäisi keskittyä radikalisoinnin, marginalisoinnin, viharikosten ja ulkomaalaisen vastaisuuden torjuntaan. Edelleen vaadin erityistä rahoitusmekanismeja turvallisuus- ja maahanmuuttokysymyksiä varten niin, että väitettäisiin, vältettäisiin joustavuusmekanismin jatkuva käyttö. Edelleen olisi varmistettava, että EUn budjetin raho- tavoitteiden rahoitus varmistetaan prioriteettien mukaisesti. Edelleen uskon, että EUn erityisrahastojen mahdollinen laajentaminen eh, edellyttäisi sitä, että 100 prosenttia näistä rahastoista olisi mukana Euroopan unionin budjetissa ja parlamentti voisi valvoa paitsi niiden perustamista, niin myös niiden käyttöä. Edelleen kuudentena nykyisessä MFFssä vain yksi prosentti rahastosta on Schengenin rahoitusta, kuten turvapaikkapolitiikkaa, maahanmuuttoa, rajavalvonta ja sisäinen turvallisuus. Minä mielestäni tätä määrää olisi sopeutettava ottamaan huomioon nykyiset prioriteetit ja haasteet. Seitsemäntenä kohtana haluaisin vahvasti tukea sisä- ja oikeusasioiden virastoja ottaen huomioon, millaisia poliittisia odotuksia meidän näitä, näitä virastoja kohtaan. On varmistettava niiden toimintaa koskevat tarpeet. Eurooppalaiset virastot, kuten Europol, Eurojust ja Sepol, ansaitsevat asianmukaiset resurssit. Nyt ne ovat riittämättömät. Frontex edellyttää jatkuvaa rahoitusta 2020 jälkeen. Haluaisin muistuttaa siitä, että tarvitaan riittäviä resursseja, että voidaan varmistaa jouheva e- Euroopan syyttäjäviranomaisen täytäntöpano EU lisää ja mm, ma- maahantulojärjestelmän työnsatavannomaisesta val- valmiiksi myös etiasjärjestelmä ja ekristeisiä järjestelmät ovat tärkeitä, että voidaan nopeuttaa tietojen vaihtoa rikosrekisterin välillä Euroopassa. Edelleen ehdotan selkeitä tiukkoja sääntöjä niin, että rahoituksesta rangaistaan niitä jäsenvaltioita, jotka rikkovat periaatteita. Euroopan nykytilanne edellyttää lisää toimia meidän puoleltamme. Hallitukset, jotka eivät suostu noudattamaan demokratiasääntöjä ja oikeusvaltioperiaatteita, niiden on ymmärrettävä, että ne eivät voi loputtomasti rikkoa sääntöjä ilman juuri minkäänlaisia seuraamuksia. Kiitoksia. Thank you for stepping in. Kiitoksia Helga, kiitoksia kun otit tämän tehtävän. Silvia, SND varjoesittelyn, haluatteko lyhyesti puhua? Niin, en ole kenenkään sijaisena. Haluan kiittää edustaja Stevensia hänen puheenvuorostaan. Stevens for replacing niin, Ymmärsin kyllä. Ymmärsin aivan hyvin, puheenjohtaja. Älkää olko huolissanne. Haluaisin siis kiittää edustaja Stevensia ja kiitän myös edustaja Makoveita tästä ehdotuksesta. Totta kai aihe on tärkeä. Monivuotinen rahoituskehys vuoden 2020 jälkeen on kriittisen tärkeä unionille. LIBE-valiokunnan on aktiivisesti osallistuttava reunaehtojen määrittelyn. Pari seikkaa nopeasti. Luonnollisesti, kun kyse on maahanmuutosta, tekstejä täytyy tarkistaa vuoden 2020 jälkeen ennen kaikkea ilmasto- ja väestösyistä. Tämä on entistä tärkeämpi aihe. Meidän tulisi määritellä paremmin rahoitustarpeet unionin eri, rahast- eri virastoissa. Tarvitaan kohdan seitsemän selkeyttämistä suhteessa niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät kunnioita oikeusvaltion periaatteita. Muutoin voi olla, että tämä hanke kääntyy tarkoitustaan vastaan ja rankaiseekin kansalaisia. Tässä ne muutamat seikat, jotka varjoesittelijän haluan nostaa esille. Thank you very much, Sylvie. Uh, Kiitoksia, Silvi. Emme ole vielä sopineet aikataulusta. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Mikäli ei, Makovei lopulta pääsi paikalle. Haluattekohan hän mahdollisesti sanoa jotakin? Edustaja Stevens jo alusti tämän asian. Jos haluatte jotakin lisätä, niin olkaa hyvä. Yes, thank you. Kiitoksia. Valitettavasti en päässyt paikalle. Ymmärrän toki, että voin voineet odottaa. Olin kylläkin matkalla lentokentältä tänne, mutta kiitokset Helkalle siitä, että hän hoiti esityksen puolesta niin Mielestäni kannattaa korostaa, että rakenne- ja investointirahastoon käyttöä jatketaan vuoden 20 jälkeen. Sosiaalirahaston kaltaiset rahastot, niitä pitäisi käyttää radikalisoitumisen vastaisessa toiminnassa, mukalaisvihamielisyyden torjunnassa ja muissa vastaavissa. Ja enemmän rahaa pitäisi saada myöskin maahanmuutto, puolustus, turvallisuus, kysymyksien käsittelyyn käyttäen joustomekanismia. Näin voidaan varmistaa johdonmukaisempaa rahoitusta tavoitteiden mukaisesti. Ja että varoja voidaan siirtää sinne, missä niitä kipeämmin kaivataan. Mitä tulee erikoisrahastojen käyttöön, 100 niin prosenttia varoista pitäisi saada unionin budjetista. Euroopan parlamentilla pitäisi olla mahdollisuus tarkastaa sekä rahastojen luominen että myöskin varojen käyttö. Ei sen enempää tässä vaiheessa erityis rahastoista on keskusteltu rahanpesudirektiivin käsittelyn yhteydessä. Minun mielestäni niitä ei tarvita laisinkaan. And the deadline for table. Kiitoksia tarkistuksien jättämisen määräaikaan 10. marraskuuta kello 12. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin voimme sitten pitää taukoa äänestyksen aloittamiseen asti varttia väli kuusi. Sopiiko näin?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 Ja jos vain mahdollista, pitäkää äänestyskorttini valmiina. I know it's Monday afternoon and all that, but um, we've got quite a lot. Niin nyt on toki maanantai-iltapäivä ja niin edelleen, mutta äänestyksiä on aika paljon. Voisitteko istautua? Kiitoksia. colleagues, everyone ready? I see everyone. No niin, näin, että kollegat eivät ole vielä ihan valmiina. Voisitteko istutua paikoillenne? Colleagues, we have um, four votes this afternoon. No niin, meillä on tänään iltapäivällä neljä äänestystä. Ennen kuin aloitamme äänestykset, kiitoksia Monika. Ovatko nyt kaikki paikoillansa? Ei mitään elehtimistä siellä takariveissä, kiitoksia. So ensimmäinen kohta vähän monimutkainen. Toivon, että kaikki ovat nyt rauhassa omalla paikalla istumassa, niin voin kertoa, miten tässä nyt edetään. Ensimmäinen asia saattaa olla aika tiukka äänestys, joten todella toivoisin, että kaikki ovat nyt paikoillansa istumassa. Siksi tässä nyt odottelen. Haluaisin pyytää kaikkia varsinaisia varajäseniä istuutumaan paikoilleen ja ottamaan äänestyskortit esille. Kohta varmasti ymmärrätte, miksi näin sanon. Okay, right. If coordinators are happy that everyone is... No niin, jos koordinaattorit ovat tyytyväisiä ja kaikki ovat paikalla, niin voimme mennä eteenpäin ennen kuin lähdemme näihin neljään varsinaiseen äänestykseen, niin kokouksen alussa jo mainitsin asiasta, josta kaikki eivät kuulleet, koska alussa oli aika vähän ihmisiä paikalla. Kyseessä oli siis, siis se, että palaamme yhteen koordinaattoreiden päätökseen koskien, äh, koskien työ, työjärjestystä ja menemme tähän ennen äänestyksiä. Haluaisin nyt selittämistä kysymys. Tämä ei välttämättä ole kaikille tuttu asia. Minulla on nyt vähän kurkukipeänä ja Liben koordinaattorit tapasivat 23. lokakuuta ja keskustelivat Liben matkosta EUn sisällä työjärjestyksen artiklan 205 mukaan ja vihreiden ryhmän ja ryhmän koordinaattoreiden pyynnöstä. Minun on asetettava äänestettäväksi seuraava koordinaattoreiden suositus, jotta Libe-valiokunta voisi sen virallisesti hyväksyä. Kysymyksessä on siis työjärjestyksen artikla 205, joka koskee koordinaattoreiden suosituksia. Koordinaattorit voivat pyytää, että siitä äänestetään valiokunnassa. Kyseessä on siis suositus, joka on kielteisessä muodossa suositus, suositellaan, että ei lähetettäisi valtuuskuntaa Budapestiin Unkariin koskien mietintöä, joka koskee Unkarin tilannetta. Ja tämä liittyy Euroopan parlamentin päätöslauselmaan 17. toukokuuta 2017. Olen saanut tähän nimenhuuto äänestyspyynnön eh, työjärjestys työjärjestyksen artiklan 283 mukaisesti vihreän ryhmän pyynnöstä me voimme tästä todella nimenhuutojärjestyksen äänestyksen järjestää. Jos ette halua lähettää valtuuskuntaa Libestä Budapestiin, Unkariin, äänestäkää plussaa, vihreä nappi. Jos tämä menee pieleen, niin älkää syyttäkö minua. Jos taas haluatte lähettää valtuuskunnan Budapestiin, Unkariin, niin sitten se oli se punainen nappula vasta ääne. Tämä on hieman intuition vastainen toimintatapa, siksi tätä selitän. Ja tämä johtuu siitä, millä tavalla suositus on nyt tähän muotoiltu. Tämä ei ole minun vikaani, minä en ikinä laittaisi tällaista äänestystä näin negatiivisesti äänestettäväksi. Jos ette halua lähettää valtuuskuntoa Unkariin, painakaa plussaa. Jos haluatte lähettää valtuuskunnan Unkariin, äh, painakaa miinusta, eli punaista. Nyt äänestämme. Äänestys alkaa. Onko tämä nyt selvä asia kaikille? Vote is open. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 21 vastaan, ei tyhjiä. Eli, eli vihreä voittaa, eli emme lähetä valtuuskuntaa Unkariin. Thank you. Okay, let's now move to the votes. No niin, sitten jatkamme muilla äänestyksillä. No niin, meillä täällä ensimmäisenä katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017 kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa. Haluaako edustaja Sogor käyttää puheenvuoro ennen äänestystä? Ei. Siinä tapauksessa äänestämme äänestys 16. Äänestys alkaa. Ään 60 ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kompromissi 23. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 68 tarkistusäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 69 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 70 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 72. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 76. Äänestys alkaa. Pahoittelen, hyvät kollegat, harppasin kompromissin 17. Palaamme siihen. Kompromissi 17. Kiitoksia edustaja Sippel. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. Kompromissi 21 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 90 äänestys alkaa. Ja päättyy Hylätty 91. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 92. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 93. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 103. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 106. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 107 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 110 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 115 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 117 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 118 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten viitteet eh, ja johdantason kappaleet. 1, 2, 3 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Yhtenä kokonaisuutena 6-22 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 34. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 36. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 39. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 43. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 47. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Yhtenä kokonaisuutena 51-59 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja näin muutettuna koko teksti nimen äänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta, 6 vastaan, 3 tyhjää. Onnittelut edustaja Shogorille. Okay, the draft report now, colleagues on the... Nyt Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten esittelijänä edustaja Lenars. Haluatteko käyttää puheenvuoron ennen äänestystä? Ei, selvä. Ryhdymme äänestämään. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. The vote is Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 132. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 121, 22 ja 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus SDltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 7. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 131. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 135. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 137 ja 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. viisi, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. kuusi, Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 163 ja 83 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 164, 165, 84, 85 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten yhdessä 166 ja 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 167. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 29. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 168. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 36. Äänestys alkaa. Edelleen äänestys on käynnissä. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdessä 44, 79 ja 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 78 ja 80 identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. AFET 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus. 87. Äänestys alkaa. 87. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yhdeksän Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. AFET kahdeksan Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin muutettu teksti. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 40 puolesta viisi vastaan, kahdeksan tyhjää. Ja sitten päätös käynnistää neuvottelut. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta, 5 vastaan, 4 tyhjää. Onneksi olkoon, edustaja Lenars. Okay, colleagues, let's... Arvon kollegat, siirtykäämme saman tien seuraavaan äänestykseen. Kyse on parlamentin ja neuvoston säädöstekstistä aiheesta Schengenin tietojärjestelmän SIS perustaminen, toiminta ja käyttö rajavalvonnassa. Kyse on myöskin vuoden 2006 1987 säädöstekstin kumoamisesta. Esittelen Carlos Coelho. Haluatteko lausua muutaman sanan sen? Kiitokset, kiitokset kaikille. Minä tiedän, että tämä oli melkoinen työmaa ja aikaa oli vain vähän tarjolla, mutta kaikki tekivät kyllä hienon työn. Työskentelyympäristö oli ja ilmapiiri oli oiva. Sanottakoon sen verran, että suurimmat suurin osa haluaa suojella Schengeniä ja liikkumisen vapautta, muutta turvallisuutta vaalien ja tämän säädöstekstin avulla juuri tuohon tavoitteeseen yritämme päästä. Kiitoksia. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia teille, edustaja Koilio. Siirtykäämme äänestyksiin. Tarkistukset 22 ja 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus ehdotus liittyen artiklaan 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 32-36 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 37 ja 38. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 223. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 225. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus artikla 8 liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 228. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 236. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 artiklaan liittyen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 245. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 247. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 14 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten yhtenä kokonaisuutena artiklat 50-56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 61. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 18 artiklaan liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 259. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. No, äänestin väärin itse, mutta se ei vaikuttanut tulokseen. Anteeksi, arvoisa koordinaattori. Aika vaikea tässä vetää äänestyksiä samalla itse äänestää. Niin teille sillä nyt on mitään väliä, mutta kompromissitarkistus artiklasta 19. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 20 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 21 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 22 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 23 artiklaan liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 23a artiklaan liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 24 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 26 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 27 artiklaan liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 27a artiklaan liittyen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 28 artiklaan liittyen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 29 artiklaan liittyen äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 30 artiklaa liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 31 artiklaa liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 32 artiklaa liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 34 äänest- artiklaan liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 35 artiklaan liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 36 artiklaan liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 383. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 384. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 38 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Kompromissitarkistus 39 artiklaan liittyen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 40 artiklaan liittyen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 41 artiklaan liittyen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 42 artiklaan liittyen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 405. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 406. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 46 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 47 artiklaan liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus artiklaan 48 liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Kompromissitarkistus 49 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 50 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 51 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 52 artiklaan liittyen äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksy. Kompromissitarkistus 53 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 54 artiklaan liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 54a liittyen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 58 artiklaan liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdantosan kappale 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdantosan kappale 6a. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kompromissitarkistus, johdatossa kappale 7, äänestys alkaa. Ja päättyy. Kompromissitarkistus, johdantosa kappale 8, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus, johdantosan kappaleisiin 9 a äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 johdantosakappaleeseen liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdantosakappaleeseen 12 liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 13 johdantosakappaleeseen liittyen. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 johdatosan kappaleeseen liittyen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdatosan kappaleeseen 16 liittyen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 17 johdatosan kappaleeseen liittyen äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 160. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdantosan kappaleeseen 18 liittyen. Niin äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdantosan kappaleeseen 20. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdatosan kappaleeseen 21. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus ja johdatosan kappale 23. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdatosan kappale 24. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdantosakappale 25. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kappale 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdantosan kappale 27. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdantosa kappaleista 28, 28a, 28b, 28c ja d äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdantosan kappale 31. Äänestys alkaa. Siis johdantosan kappale 31. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale 32a. Kompromissitarkistus siihen liittyen. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty kompromissitarkistus 33 johdantosan kappaleeseen liittyen. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale 34 siihen liittyvä kompromissitarkistus. Äänestys alkaa niin heistä ei koskaan tiedä, miten he äänestävät. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissitarkistus johdatusakappaleeseen 35 liittyen. Äänestys alkaa. Koordinaattorit, yrittäkää pitää vähän hiljaa päätä, muuten tässä alkavat ajatukset harailla. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus, johdatuksen kappale 36, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 194, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus johdantasokappaleeseen 37 liittyen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 200. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus ja johdantosan kappale 28. 38. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Tarkistus. Johdantosa kappale 38a. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdantason kappaleen 40. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdantason kappaleen 40a. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 42. Johdantason kappaleen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Afet 6 puolesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 205. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus johdatason kappaleeseen 53 liittyen. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Afet 7. Äänestys alkaa close. Ja päättyy. Hyväksytty sitten muutettu teksti. Nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 puolesta, kolme vastaan, viisi tyhjää, hyväksytty. Ja sitten äänestysneuvotteluiden aloittamisesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, 5 vastaan, 4 tyhjää. Onnittelut kollega Koeliolle. Last vote, colleagues, last one. Sitten vielä viimeinen äänestys, hyvät kollegat. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Yeah, we have interpreters just a few minutes, so we should rush. Colleagues, we'll have to go quite fast. Interpreters have got to go. As... Tulkkiinkin pitää tästä kohta lähteä, joten menenpä nopeasti eteenpäin. Ai, haluatteko, että hidastan? This is me going fast. Tämä on minulle nopea tahti. Edustaja Koelio vielä uudelleen. Niin, kyllä te olette saaneet jo suosionosoituksia. Riittää sitten tarkistus 30 äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Ai niin, mitä äänestämme? Niin, anteeksi vain otsikko siis. No äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 3 määritelmät äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Tart- Kistus 41. Äänestys alkaa. Niin, anteeksi vain, hyvät kollegat. Olen vähän väsynyt. 41-45 yhtenä kokonaisuutta äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy, hyväksytty. Yhtenä kokonaisuutena 46-47 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 267 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 268 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 8 äänestys alkaa päättyy, hyväksytty. 271 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 280. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 51. Alkaa. Päättyy hyväksytty. Kompromissi artikla 10 alkaa, päättyy, hyväksytty. 55 alkaa, päättyy, hyväksytty. Kompromissi artikla 12 alkaa, päättyy, hyväksytty. 289 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 292 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 14 alkaa. Päättyy Hyväksytty. 60-65 yhtenä kokonaisuutena alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 70 alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 18 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 305 alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissiartikla 19 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yhtenä kokonaisuutena 315-198 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Yhtenä kokonaisuutena 316 viiva 199. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissiartikla 20. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 21. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 22 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 23 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 23a alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 24 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 26 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 32 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 33 alkaa. Päättyy Hyväksytty. Kompromissiartikla 36 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 391 alkaa. Päättyy. Hylätty. 396 alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissiartikla 37 alkaa. Päättyy. Hyväksytty 38. Kompromissi alkaa päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 39. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 40 Päättyy. Hyväksytty. 418. Ensimmäinen osa alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissiartikla 40, osa 2, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 41. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 42 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 43 äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Kompromissiartikla 44 alkaa, päättyy, hyväksytty. Artikla 45 kompromissi alkaa, päättyy, hyväksytty. Artikla 46 alkaa, päättyy, hyväksytty. Artikla 47 kompromissi alkaa, päättyy. Hyväksytty. Artikla 48. Kompromissi alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 49 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Artikla 51. Kompromissi alkaa. Päättyy. Hyväksytty Hyväksytty. Artikla 52. Kompromissi Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 53 artikla. Kompromissi alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 526 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. No, it doesn't There is none. On a voté No, we do vote 526. We have to vote We have to vote 5. Kyllä meillä on äänestettävä tarkistuksesta 526 ja näinhän me juuri teimme. Me juuri äänestimme tästä. Hyvä, sitten eteenpäin. Uh, Voimmeko tarkistaa tämän äänestyslistalla? Todetaan, että tämä raukeaa kompromissin myötä. Jotkut kollegat eivät äänestäneet tämän tekstin takia. Should be scored out, but yeah, that's... Joo, tiedän, tämä on vähän hämävä. Kun, kun tämä on vähän hämävä, niin haluatteko äänestää uudestaan? Selvä. Reilu peli. Eli äänestämme uudestaan tarkistuksesta 526. Äänestys alkaa. We're just repeating it because the instruction was... Niin toistamme tämän äänestyksen, kun tämä selitys oli sekava. Äänestys päättyy, hylätty. Selvä, sitten kompromissiartikla 55 äänestys alkaa. Artikla 55. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 56 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 57. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 58 alkaa. päättyy. Hyväksytty kompromissiartikla 59. Äänestys alkaa. Jaha, koneet alkavat pettää. 58 jälkeen kone ei mennytkään perusasetuksille. Tämä menee liian nopeasti koneita varten. Colleagues, could you just, colleagues, be patient for a second, please kärsivällisyyttä pyydän. Okay. okay, colleagues, please just be patient for a second. Ihan hetki vain. I'd like to thank colleagues, just quiet for a second. I'd like to thank the interpreter. Haluaisin kiittää tulkkeja siitä, että he jäävät tämän äänestyksen loppuun asti, enintään vielä 10 minuuttia. Kiitokset tulkeille. Missä me olimmekaan? Artikla 59. Mahdoimmeko äänestää siitä jo? Viisikymmentäyhdeksän. Ei puutu enää paljon. Artikla 59 kompromissi äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 550. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 551 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissiartikla 63. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Mitäs nyt? Yeah, but, but it's not, the vote is cl- closed. What's happening? Äänestys on päättynyt. Mm, nyt ei koneet oikein toimi. Hetkinen. Three again, yeah? Otetaanpa uudestaan artikla 63 kompromissi. Olkaa vain nyt hetki hiljaa. Otamme uudestaan tämän äänestyksen kompromissiartikla 63. Koneessa on nyt jotakin vikaa. Okay. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54. What do you... Oh, What does that mean? Oh, yeah, sure, yeah. Or recitals. Oh, can we do all of them? Yeah, sorry, colleagues. Yeah, that, that makes... No niin, voisimmeko äänestää yhtenä kokonaisuutena muista kompromisseista? Hienoa. No, katson tässä esittelijä. No niin, painakaapa sitten kaikki vihreää nappia nappula, nappula äänestys alkaa. Voisimmeko avata äänestyksen? Oh, I knew that was going to happen. Right, the Greens don't want... Arvasin. Näitä, näitä sekä vihreät eivät halua tätä yhtenä kokonaisuutena. Näin minä ajattelinkin. 64. Mennään vaan eteenpäin. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 65 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 66 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 68, sanoo puheenjohtaja. 67, pahoittelen. 67 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 68 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 69 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 70 alkaa päättyy. Hyväksytty 70a alkaa. Päättyy. Hyväksytty 71 alkaa. Päättyy. Hyväksytty 71a alkaa. Päättyy hyväksytty. 75 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Johdata osan kappaleet 169 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Kompromissijohdata kappale 6 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 6a alkaa, päättyy, hyväksytty. Seitsemän alkaa, päättyy, hyväksytty. Kahdeksan alkaa, päättyy, hyväksytty. Yhdeksän, yhdeksän A alkaa, päättyy, hyväksytty. 11 alkaa, päättyy, hyväksytty. 12 alkaa, päättyy, hyväksytty. 13 alkaa, päättyy, hyväksytty päättyy. 15 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 16 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 17 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 18 alkaa. Päättyy Hyväksytty. 191 alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi johdotosan kappale 9. Aha, 191. Oliko siitä jotakin? Mikäs siinä oli? We've do, you, do I have permission to take the vote again? Voisimmeko äänestää uudelleen? Tarvitsen koko valiokunnan luvan. No, no. If there's a dispute over taking a vote again, I need the permission of the whole committee. Tarvitsen koko valiokunnan hyväksynnän uudelleen äänestämiselle. Yeah, if it's a mistake, it's different, uh, Judith. Jos tämä on virhe, niin sitten se on eri asia. Yeah, that, that's actually...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 Ehkä. No, jos ei toimi, niin varpaikkaa. Kärsivällisyyttä melkein lopussa olemme jo. yksi yksi äänestys alkaa. Ahaa, nytkö se toimii? Hienoa. Äänestys päättyy. Hylätty. No, tasapainoisesti kuitenkin. Sitten johdantosokappale 19 kompromissiäänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 20 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 23. Päättyy. Hyväksytty. 23a äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 24 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 216 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 26 alkaa, päättyy, hyväksytty. 29 alkaa, päättyy, hyväksytty. 30 alkaa, päättyy, hyväksytty. 225 alkaa, päättyy. Hyväksytty. Johdatusosakappale 32 alkaa, päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 33 alkaa, päättyy. Hyväksytty. 34 alkaa, päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 35 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 36 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 36a alkaa. Päättyy Hyväksytty 36b alkaa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 36c alkaa. Päättyy. Hyväksytty 231 alkaa. Päättyy. Hylätty. 232 alkaa. Closed. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 38 alkaa. Päättyy Hyväksytty kompromissi 41 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 42a alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 43 alkaa. Päättyy. hyväksytty 44 alkaa, päättyy. Hyväksytty 45 alkaa, päättyy. Hyväksytty 46 alkaa, päättyy. Hyväksytty 47 alkaa, päättyy. Hyväksytty 48 alkaa. Päättyy. 48a alkaa. Päättyy. Hyväksytty 50 alkaa. Päättyy. Hyväksytty 50a alkaa. päättyy. Hyväksytty. 52 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 252 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 64 alkaa. Päättyy hyväksytty. Teksti näin muutettuna nimen huuto. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 41 puolesta, kolme vastaan, neljä tyhjää. Päättyessä neuvottelujen aloittamisesta äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 40 puolesta, viisi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut edustaja Koeljulle. Tähän päättyvät äänestykset. Kiitoksia. Thanks, Kinga. Thank you.